Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to uh, take your... Naiset ja herrat, voisitteko istuutua? Olkaa hyvät. Right, well, good morning, uh, ladies and gentlemen. Um, I'm... Hyvää huomenta, hyvät edustajat. Olen iloinen voidessani avata sisämarkkinavaliokunnan kokouksen. Jos nyt käymme läpi muodollisuudet ennen kuin menemme varsinaiseen asiaan, mehän omistamme tämän päivän keskustelun maksuviivedirektiiville. Pyytäisin teitä hyväksymään muodollisesti esityslistan. Kukaan ei vastusta. Kiitoksia kovasti. Niin, me Pidimme koordinaattoreiden kokousta aamupäivällä ja jatkamme sitä iltapäivällä, joten siitä en enempää puhu. Mutta kertoisin ähm, näistä asioista huomisaamuna. Ja nyt meidän täytyy vielä hyväksyä pöytäkirjat aiemmista kokouksista 28. 29. syyskuuta ja 6. lokakuuta. Nämä asiakirjat ovat teille, teidän hallussanne, oletteko, hyväksyttekö ne? Kiitos. No niin, ja mennäänpä sitten eteenpäin varsinaiseen asiaan. Ensinnäkin, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Barbara Weileria, joka on tehnyt kovasti työtä. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän järjesti tämän tilaisuuden. Ja niin ikään Baldessaaria haluaisin kiittää. Hän on oikeusasian esittelijä ja tulee esittämään lausunnon vahvistetusta yhteistyöstä. Oikein mukavaa, että olette paikalla. Valdo Sori aikoo myös kertoa meille näkemyksistään kuulemistilaisuudessa. Osallistuu siihen. Olen iloinen myös voidessani todeta, että meillä on arvovaltaisia asiantuntijoita täällä. Tulemme esittelemään nämä asiantuntijat aikanaan, kun pääsemme kuulemistilaisuudessa eteenpäin. Erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Brinkmanin. Hän edustaa komissiota. Siellähän hän onkin rouva Brinkman. Niin en, en oikein ymmärrä, miksi olette noin loitolla muista asiantuntijoista, mutta tiedän, että myös pääosaston varajohtaja olisi halunnut olla paikalla, mutta hän ei päässyt paikalle. Mutta te seuraatte tätä asiakokonaisuutta ja tu- tulette esittämään meille vaikutusarvion, tai olette jo sen jo tehnyt. Niin ikään sihteeri muistuttaa minua siitä, että meillä on myös teollisuusvaliokunnasta Dian Angelilis, joka on lausunnonlaatija. Tekin olette tervetullut paikalle. Kuten voitte havaita, niin tämä kokona- asiakokonaisuus herättää kiinnostusta molemmissa valiokunnissa. Kuulemistilaisuutemme on meille mahdollisuus. Se on mahdollisuus esittelijöille. Esittelijät voivat kuulla asian sidosryhmien ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja tällä tavalla voimme myös pitää komission mukana keskusteluissa, kun laadimme parlamentin lausuntoja tähän erittäin tärkeään ehdotukseen. Ja olen varma siitä, että tänä aamuna saamme hyvää työtä tehdyksi. Tässä vaiheessa haluaisin kutsua esittelijän, edustaja Vailerin. Mm, haluan pyytää teitä jo esittelemään johdannon aiheeseen ja toivon myös, että esittelisitte työasiakirjanne. Sehän on saatavilla, tai teillä kaikilla lienee jo ö, omilla kielillänne versio tästä asiakirjasta. Annan Barbaralle puheenvuoron. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kommission, Rat und Parlament Hinzu kommt das Problem der Liquiditätsprobleme. Siksi totta kai meidän täytyy käteisvaraa likviditeetin ongelma miettiä. Varmasti joka jäsenvaltiossa on näistä ongelmia, ei pelkästään maassa, niin Saksassa, vaan muissa jäsenvaltioissa. Aina on ja voidaan nähdä, että jossain pienissä yrityksissä on ongelmia finanssirahoituskriisin aikana pystyä toimimaan markkinoilla ja kyse on jopa konkursseista. Ja esittelijänä minä ymmärrän tämän ja pidän komission ehdotusta hyvänä. Nämä ongelmat on hoidettava kuntoon. Meillä on muutamia korjauksia tehty tähän uuteen ehdotukseen. Ja ennen kaikkea työasiakirjasta käy selvästi ilmi, että tämä uudelleenlaatiminen on rakennuskivi uudelle reilun pelin kulttuurille ja toiminnalle liikekumppanien kanssa. Tämä direktiivi itsessään ei riitä ja on erityisiä toimia, joita täytyy toteuttaa, ehkä myöskin kansallisella tasolla, ei niinkään Euroopan tasolla, jotta nämä ongelmat voidaan hoitaa. Muutamia ongelmakohtia on komission ehdotuksessa ja esittelijänä, ja kun olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa, mitään lopullista ratkaisua ei vielä ole löytynyt, Esimerkiksi päätös tai komission ehdotus, joka liittyy julkishankintojen pakolliseen sääntelyyn ja yksityisyritysten osalla olisi vain pehmeämpi velvollisuus tässä kohtaa. Tämä asia ei ole ihan näin yksinkertainen ja joka tapauksessa yksityissektori jollain tavalla on otettava mukaan pakolliseen toimintamuotoon, kuten tässä on määritelty. Okay. Vaikutusten arvioinnista on hämmästyttävää kyllä käynyt ilmi, että useat yritykset, jotka kotimaassaan eivät uskalla valittaa maksuviivästyksistä, heillä ei aina ole käsitystä siitä, mitä he voisivat tällaisessa tilanteessa tehdä. Eli sielläkin odotetaan, että tämän direktiivin lisäksi toteutetaan tiedotustilaisuuksia, tiedotuskampanjoita ja myöskin teollisuuden avulla ja vastuuhenkilöiden avulla voimme toteuttaa nämä toimet, jotta pienimmätkin yritykset tietävät, mitä ne voivat vaatia. Myöskin viivästyskorkoja. Olen miettinyt myöskin muiden esittelyiden kanssa sitä, että jos yksityissektori jätetään pois. No tästä nyt ei ole vielä päätetty, mutta tämä nyt ei ole mikään painopistealue. Eli silloin osa taloudesta, ainakin se, jotka huolehtivat perustarpeista ja suorittavat palveluita, ne pitäisi silloin saada mukaan tähän direktiiviin. Voisimme ottaa esimerkiksi mukaan direktiivit liittyen missä HATIP-komissio on otettu jo mukaan. No, tämä nyt täytyy vielä täydentää tämä kohta. Ja sitten on erityistapaus, joka liittyy sairaaloihin. Monissa jäsenvaltioissa, suurissa kaupungeissa on sairaaloita, jotka ovat osit, jotkut, joskus yksityisessä, jotkut alueellisessa, jotkut valtion omistuksessa – ja tällä hetkellä emme pidä tarpeellisena sitä, siinä, että näitä sairaaloita käsiteltäisiin eri tavalla. Sairaaloilla on hyvin erityinen tehtävä perusterveydenhuollossa. Ja myöskin varjoesittelijät olivat pitkälti samaa mieltä siitä, että sairaalat otetaan mukaan tähän pakolliseen järjestelmään. Sitten näistä lukemista komission ehdotuksesta vahingonkorvaukset tai maksut ja lisämaksut. No nytkin odottelet, odotan, että tästä kuulemisesta saamme argumentteja sekä puolesta että vastaan. Onko 5 prosenttia oikea lukema? Pienet yritykset ovat todenneet, että vähintään Tämä on aivan ehdoton minimi, tämä 5 prosenttia. Ja kunnilta olen kuullut, että se on sitten jo maksimi, että se on oikeastaan ihan liikaa. Meidän täytyy löytää kompromissi, jos haluamme saada aikaan tämän direktiivin. Ja nyt odottelen tämänpäiväiseltä kuulemiselta argumentteja, jotta löytäisimme jonkinlaisen kultaisen keskitien ja konsensuksen, jotta direktiivi saadaan aikaan. Koska direktiivä tarvitaan kirjallisesti, se on selvää. Ja nyt täytyy vielä miettiä sitä, että komissiolla ei ole mitään pilvissä leijuvia ideoita, vaan meidän pitää ottaa pk huomioon, joissa omistajat ovat mukana toiminnassa ja jotka ovat ilmaisseet, että tämä direktiivi saadaan aikaiseksi ja että sitä pannaan täytäntöön. Meidän täytyy miettiä kaikkia juristisia hienouksia ja kaikissa jäsenvaltioissa on hyvin paljon PK- ja myöskin isompia yrityksiä, jotka kärsivät maksujen viivästymisistä. Ja mielestäni siksi tässä kuulemisessa meidän pitäisi ottaa askel siihen suuntaan, että voimme välttää tällaisia väärinkäytöksiä. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti tästä erittäin hyvästä esityksestä ja työasiakirjasta. Antaisin herra Valdassaarelle mahdollisuuden esittää näkemyksiä oikeusasiain valiokunnan näkökulmasta ennen kuin annan asiantuntijalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin hyvää huomenta päivää esittelijä ja komission edustajat ja totta kai myös asianomaisten sektoreiden edustajat ja myös hyvää huomenta päivää myös kollegat. Ja niin kaikki haluan kiittää tätä valiokuntaa siitä, että tällainen kuulemistilaisuus järjestetään. Tämän myötä me pystymme seikkaperäisemmin käsittelemään tätä tärkeää lainsäädäntöesitystä, erityisesti näinä taantuman päivinä ja kriisin aikoina. En puutu tässä sen tarkemmin sisällön merkitykseen, koska edistäjä Weiler jo kuvaili sitä riittävästi. Kuitenkin minä haluaisin puhua joistakin kriittisistä näkökulmista, jotta tämän päivän keskustelussa voitaisiin kuulla myös asiantuntijoita eri tahoilta ja käydä rakentavaa vuoropuhelua, jotta saadaan aikaan kunnollinen säädös, joka on dynaaminen ja antaa kunnollisen ratkaisun, joka on tasapainoinen ja riittävä tarpeita ajatellen. Ennen kaikkea minä haluaisin ottaa esille tästä esityksestä sen, että se rankaisee julkishallintoa hyvin rankalla kädellä. Perustelu tässä on se, että ne eivät kärsi niistä rahoitusvaikeuksista, joita, jotka koskevat yrityksiä. Ehkä on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jos ajatellaan julkisia hankintoja ja rahoituksia, joita käytetään julkishallinnossa 2006 oli, oli 1,6 miljardia euroa. Siis se osoittaa, mikä vaikutus tällaisellakin julkisella interventiolla on myös taloudessa Euroopan unionissa. Tekstissä on komission esityksessä joitakin kohtia, jotka edellyttävät vielä erittelyä. Esimerkiksi kun siinä viitataan julkishallinnon maksuihin, niin siellä on ajateltu 30 päivää enimmillään. Ja joitakin pelotetoimenpiteitäkin tärkeimpänä välineenä nimenomaan, jotta voidaan saada maksut maksu, maksettua. Jotta tämä toimenpide oli, olisi todella tehokas, olisi hyvä rajoittaa tämä mahdollisuus joihinkin poikkeuksiin. Ne pitäisi määritellä yksiselitteisesti näin voitaisiin välttää, että voidaan näihin poikkeuslausekkeisiin vedota. Tässä viittaan ennen kaikkea mahdollisuuteen, että kolmas kohta, että voitaisiin ylittää tämä 30 päivän aikaraja silloin, kun on jokin toinen määräaika sovittu sopimuksessa. Tai Neljäs kohta viides artik- viidennessä artiklassa myös, että on mahdollisuus poiketa erityistilanteissa. Niitä ei kuitenkaan ole yksilöity tyhjentävästi ja voi olla, että se myös vie pohjaa näiltä maksulta. Epäilemättä tällainen pohdiskelu liittyy myös siihen, miten osapuolet voivat vapaasti määritellä sopimuksessa ehtoja. Se on hyvin tärkeää juridisesti puhuen. Kuitenkin jos tällaista mm, periaatetta mainita, suoraan, niin vaarana on, että jos direktiivissä on määritelty jotain, niin sitä käytetään systemaattisesti. Kuitenkin täytyy selvästi määritellä, minkälainen hallitseva asema voi olla julkishallinnolla tai monopoliyrityksillä, kun tarjotaan julkisia palveluita ja ainakin on hyvin tärkeä asema markkinoilla suhteessa pieniin toimittajiin PK-yrityksiin verrattuna. Sitten sopimuslausekkeista sitten ja päätän tämän puheenvuoroni kuusi artikla esityksessä. Olen sitä mieltä, että tämä soveltamisala rajoitan pelkästään vakaviin tapauksiin voi olla, että vaarana on, että käytetään toimenpidettä poikkeustapauksissa. Kuitenkin te pitäisi määritellä tyhjentävästi sekin. Direktiivin soveltamisalaan pitäisi mielestäni ottaa selkeitä kriteereitä lausekkeen käyttöä ajatellen, että siinä kukaan ei joudu huonompaan asemaan. Totta kai meidän täytyy ottaa myös sellaiset lausekkeet, joten otetaan viivästyskorot Sekin täytyy ottaa huomioon määräyksissä, jotka liittyvät kuluihin maksuja perittäessä. Me haluan ottaa vielä ottaa esille tässäkin sen, jonka komissio täytyy selittää, nimittäin kakkosartiklan neljäs kohta määritellään julkishallinto. Kaiken tyyppinen hallinto, joka määritellään 2004-18 direktiivissä, minusta on välttämätöntä laajentaa tätä 2004-35 määritelmän osalta myös silloin, kun on huomioitu 2017 direktiivissä, varsinkin kakkosartiklassa. Kiitoksia vielä. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti, herra Baldassare. Erittäin hyödyllisiä huomioita, kun ajatellaan tätä aihettamme. Nyt haluaisin hiukan linjata tämän aamupäivän ohjelmaa. Jaamme tämän kahteen osioon tämän istunnon. Nyt kuulemme kolmea asiantuntijaa. Valitettavasti puolalainen asiantuntija ei päässyt paikalle. Ja keskustelemme erityisesti siitä, mikä vaikutus direktiivillä on sen pääedunsaajiin tai niiden, joiden tulisi olla pääedunsaajia, erityisesti PK-yrityksiin. Aion nyt antaa puheenvuoron De Angelisille ihan keskustelun lopussa, koska ymmärsin, että teollisuusvaliokunta on erityisesti kiinnostunut pk-yritysasioista. Ensin kuulemme asiantuntijoiden kommentit, sen jälkeen De Angelon ja sen jälkeen kollegat saavat puheenvuoron. Ja toisessa osiossa me kuulemme puheita julkisten viranomaisten edustajilta edus, esittelijä ja lausunnonlaatija jo kertoivat, että heihin tämä vaikutus eri, e, ehdotus erityisesti vaikuttaa. Tällä tavalla rakennamme tämän kuulemistilaisuutemme. Nyt meillä on asiantuntijana Ben Butters. Hän on e, Eurochambre, e, Eurooppa-asioiden johtaja. Sen jälkeen kuulemme Luke Henriksin puheen. Hän on UEAPMen edustaja. Kyseessä on eurooppalainen toimielin, joka edustaa pk-yrityksiä ja artisanaaliyrityksiä. Ja sen jälkeen kuulemme Matteo Carlo Borsaanin esityksen. Hän edustaa Business Europea. Annan jokaiselle viiden minuutin puheenvuoroajan ja me aiomme käyttää tätä hienoa teknologiaa, joka meillä on käytössämme, nimittäin kelloa. Ja Annan teille kaikille viiden minuutin ajaksi puheenvuoron. Sen jälkeen De Angelis saa puheenvuoron ja edustajat saavat esittää kommentteja ja kysymyksiä. Ben, sinä voinet aloittaa. Saatat saada muutaman ylimääräisen sekuntin ennen kuin opimme käyttämään tätä kelloa. Thank you. Kiitoksia kovasti. Niin, haluan kiittää valiokuntaa tästä kutsusta ja erityisesti esittelijä Weileria haluan kiittää siitä, että saamme vaikuttaa tähän kuulemistilaisuuteen ja haluan myös onnitella valiokuntaa siitä, kuinka tätä asiakokonaisuutta on käsitelty. Olemme tyytyväisiä niihin keskusteluihin, joita on käyty jo muun muassa komission vaikutusanalyysin ja arvion puitteissa. Se on hyvä ennakkotapaus suorastaan tälle parlamentille ja valiokunnalle. Tämä on oikein hyvä käytännön ja se ansaitsee tulla toistetuksi. Weiler jo esitti muutamia kommentteja siitä, kuinka kiireellinen asia on kyseessä, ja toistaisin tämän itsekin. Annan teille muutamia tilastoja. Me olemme tehneet tutkimuksen keväällä, ja tällä hetkellä toistamme tätä tutkimusta, ja ne tiedot, joita tuolloin keräsimme, huhti, maalis-huhtikuussa vahvistivat sen, että julkisen sektorin maksukaudet ovat 43 prosentilla pidentyneet aiempiin kuukausiin verrattuna ja mikä pahinta, yksityisten asiakkaiden maksujat ovat lisääntyneet 60 prosenttia. Olimme erityisen ällistyneitä julkisen sektorin tuloksista, vaikka luvut ovat alhaisemmat, koska tämähän näyttää täysin päinvastaiselta kuin mitä elvytyssuunnitelma olisi antanut ymmärtää, ja kun ajatellaan niitä makrotalouden toimia, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet helpottaakseen pk-yritysten elämää. Eli pk-yritykset maksavat hitaammin kuin aiemmin. Tämä on huolestuttava tilasto. Ja aivan kuten edustaja esittelijä jo sanoi, niin tarvetta on toiminnalle. Ja luoton saaminen on aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa pk-yrityksille. Erilaiset takuu, ovat tiukemmat ja enää ei lainata, lainata niin paljon luottoyritykset eivät lainaa niin paljon kuin aiemmin, koska niillä on omat ongelmansa rahoituskriisin vuoksi. Eli PK-yritykset ovat puun ja kuoren välissä ja se edellyttää sitä, että me toimimme nopeasti. Ja me olemme hiukan kritisoineet komissiota siitä vauhdista, jolla tämä uudelleenlaatiminen laatiminen otettiin käyttöön. Se oli aika hidasta ja kun ajateltiin ajatellaan elvytyssuunnitelmaa ja sen ajankohtaa, niin täytyy sanoa, että direktiivi tuli kyllä jälkijunassa. Oli myös Euroopan parlamentin vaalit, mikä johti siihen, että koko prosessi noin kuudella kuukaudella hidastui. Tämä on aika tärkeä, aika, aika mittava aika, kun ajatellaan, että oltiin kriisin hu, huipulla. Täytyy mennä eteenpäin nopeasti. Nyt meidän täytyy myös keskustella direktiivin sovellusalasta. No me emme kyllä haluaisi keskustella enää uudemman kerran koko uudelleen laaditun direktiivin sovellusalasta, niin me vain viivytämme koko asiaa ja saattaa käydä niin, että koko paperi palaa takaisin mm, kirjoituspöydälle. Nyt täytyy keskittyä siihen, mitä komissio on meille jo esittänyt. Olemme iloisia siitä, mitä komissio on esittänyt, mutta sitä täytyy ehkä vielä parannella. Ei kuitenkaan pidä lähteä keskustelemaan siitä, mikä on direktiivin sovellusala, miten pitkälle sen pitäisi mennä. Kuten jo tässä vihjasin, me olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen. Maksuviivedirektiivi on osoittautunut monella tapaa tehottomaksi, joten tätä uudelleenlaatimista tarvittiin. Esittäisin kolme erityisempää kommenttia sisällöstä. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä ehdotuksen ydinelementteihin. Ne keskittyvät maksuviipeisiin kaupallisten transaktioiden suhteessa, suhteen. Me olemme tyytyväisiä 30 päivän takarajaan ja olemme erittäin iloisia siihen, että julkiset viranomaiset otettiin mukaan direktiiviin. Valdo Saari viittasi poikkeuksiin opt-outteihin, jotka koskevat julkisia viranomaisia. Tämä on meille tärkeä kysymys emme ehkä menisi niin pitkälle kuin Baldassari, emme sanoisi, että mitään poikkeuksia ei saisi tehdä 30 päivän sääntöön. Ja uskon, että julkiset viranomaiset kyllä kertovat teille syitä siihen, joten minä en tähän poraudu. Mutta mielestäni paljon selke, meidän tulisi olla selkeämpiä sen suhteen, että mitä tämä mit, mitä tämä sanamuoto duly justified liittyen maksujen viivästymisiin tarkoittaa. Meillä on tällainen sanonta, että jos antaa pirulle pikkusormen, niin se ottaa koko käden. Ja emme halua tällaista mahdollisuutta antaa tekemällä liian tulkinnoille avoimen uudelleenlaaditun direktiivin, joten tätä täytyy kyllä säätää. Ja lopuksi, koska huomaan, että viisi minuuttia on jo kulunut umpeen, Viimeinen kommenttini liittyy tähän maksujen perimiskustannuksiin. Me olemme sitä mieltä, että jonkinlaisia könttäsummia tulisi olla, mutta niiden tulisi olla suhteessa velan määrään. Ei voida tehdä sellaista, että perimiskustannukset ovat kaikille samat. Ja lopuksi sanoisin seuraavan. Me haluamme, että jäsenvaltiot ryhtyvät omiin pragmaattisiin lyhyen aikajänteen toimiin, jotta voivat lievittää ongelmia. Ja meillä on, minun sektorillani on myös oma roolimme. Meidän täytyy kouluttaa yrityksiä. Jos vaikkapa suomalainen yritys myy tuotteita kreikkalaiselle yrity- asiakkaalle, niin täytyy ymmärtää, että maksuaika on paljon pidempi kuin jos myytäisiin toiselle suomalaiselle. Meidän täytyy siis koulia yrityksiä tässäkin suhteessa. Kiitos. Kiitoksia kovasti tästä erittäin selkeästä esityksestä ja mukavaa, että pitäydyitte aikarajassa. Mitä tulee huomioihin, jotka liittyvät jäsenvaltioihin, haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Ruotsin puheenjohtajavaltion edustajan. Äh, hän varmasti ottaa vaarin teidän huomioistanne ja Espanjan puheenjohtajavaltiona tulee myös varmasti seuraamaan tätä, tätä äh, asiakirjakokonaisuutta. Ja nyt haluaisin toivottaa Lyk Henriksin. Uh, like... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin onnitella esittelijä tästä aloitteesta järjestää tämä minikuuleminen. Ja haluaisin kiittää valiokuntaa siitä, että voi nyt vaikuttaa keskusteluun tästä asiasta. Olemme aina korostaneet, kuten esittelijäkin, että maksujen viivästymisiä voidaan välttää vain lisätoimilla. Ja kaikki, mukaan lukien yritysjärjestöt ja itse yritykset, kaikkien on kannettava oma vastuunsa mutta lainsäädäntö yksinään ei ratkaise ongelmaa. Ja oikeudelliset puitteet on saatava paremmiksi. Vaikka hyvin paljon komissiossa on saatu aikaan, ehdotus ei kuitenkaan ole ihanteellinen pk-yrityksille. Ja meillä on neljä suurta huomiota tästä ehdotuksesta. Ensinnäkin vaikutusala. Direktiivin vaikutusalaa tulisi laajentaa kaikkiin transaktioihin yritysten ja asiakkaiden välillä, riippumatta siitä, mikä on velkojan asenne. Ei ole mitään objektiivista syytä käsitellä samatta tilannetta, eli siis maksuviiveitä kuluttajien tapana on usein maksaa vain osa summasta ja sitten yritykset eivät vie asiaa eteenpäin, koska summat ovat liian pieniä eikä se maksa vaivaa. Ja tämä koskee esimerkiksi hyvin paljon rakennusalaa. Ja nyt talouskriisin aikana pk-yritykset tekevät kaikkensa, jotta voitaisiin välttää tällaisia. Eli siksi on tärkeää, että siellä on riittävästi käteistä, jotta pk-yritykset pystyvät maksamaan palkansaajilleen. Ja tämä nyt ei liity kuluttajan suojaan. Kuluttajilla on oikeuksia mutta myöskin velvollisuuksia. Sitten julkinen sektori, ja Baldassarikin viittasi jo tähän. Me katsomme, että erityisesti kriisin aikana, kun pk-yrityksillä on ongelmia, jotta työntekijät voidaan pitää töissä, ei voida hyväksyä sitä, että julkisviranomaiset hoitavat maksunsa myöhässä. Komissio on yrittänyt lyhentää julkisviranomaisten maksuaikoja, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, koska ei ole mitään maksimi- tai aikarajaa näiden 30 päivän lisäksi. Ja ehdotuksessa ei ole kielletty sitä, etteivätkö jäsenvaltiot voisi maksaa myöhemmin kuin 30 päivää myöhemmin. Tämä on edelleen optio. Julkisviranomaiset voivat pidentää maksuaikoja silloin, kun siihen on kunnon syyt ja silloin, kun siitä on sovittu osapuolten välillä. Ja silloin ne voidaan täysin vapaasti jatkaa tätä toimintaa. PK-yrityksillä ei ole kovin paljon neuvotteluvaltaa julkisviranomaisiin lähden, ja siksi tässä asiassa vapaus on lähinnä kuvitteellista. Meidän täytyy välttää se, että julkisviranomaiset käyttävät väärin näitä sääntöjä, eikä ole mitään kriteereitä sen suhteen, mikä voidaan pitää kunnollisena syynä maksuviivästymiselle. Eli periaatteessa haluaisimme, että olisi 30 päivän kiinteä aika, ja mikäli täytyy antaa poikkeuksia, no Benillä ehkä on enemmän mielikuvitusta kuin minulla, mutta en näe mitään syytä tälle. Mutta jos on erityispoikkeuksia, niin silloin ne on todellakin kunnolla perusteltuja, ja joka tapauksessa ne pitäisi rajata korkeintaan 60 päivään. Sitten business-to-business-yritysten väliset transaktiot. On ehdotettu, että voitaisiin periä myöhästymiskorkoa. Se on hyvä ehdotus, mutta tästä on tehtävä sitova velvollisuus. Sovelletaanko korkoja myöhästymisen suhteen? No siitä yritys voi päättää yksin. Ja pk tämä on vaikeaa, jos ajatellaan niiden kaupallisia suhteita suurempiin yrityksiin. Ja toisen ehdotuksemme on, että aika, jona aikana yritykset maksavat toisille yrityksille, sekin pitäisi direktiivissä olla rajoitettu korkeintaan 60 päivään. Ja tämä on uusi asia. Direktiivissä ei ole kielletty sopimuspykälien väärinkäyttöä. Ja tämä nyt on entistä pahempi tilanne nyt kriisin aikana, ja PK-yritykset rahoittavat isompien yritysten toimintaa eikä voida sanoa, että olisi mitään sopimusvapautta. Joilla yrityksillä on niin paljon valtaa, että PK-yrityksillä ei ole mitään mahdollisuuksia neuvotella enää niiden kanssa. Usein käytet, sanotaan, että tämä vaikuttaa muihinkin neuvottelukohtiin, esimerkiksi hintaan, mahdollisiin alennuksiin, mutta se ei nyt tässä pidä paikkaansa. Yritykset käyttävät asemansa väärin saavakseen alennuksia ja alempia hintoja PK-yritysalihankkijoilta. Ja siksi suosittelemme, että myöskin yritysten välisissä kaupoissa olisi määritelty enimmäismaksuaika. Kiitoksia kovin selkeästä ja kattavasta UEMn kannan esittelystä. Ja viimeinen puhuja tässä vaiheessa on Karla Borsaani. Kiitos puheenjohtaja. Olen valmistellut PowerPoint-esityksen, lyhykäisen sellaisen, toivottavasti se on nähtävissä. Kiitos. Kiitos tilaisuudesta esitellä Business Europein käsityksiä tässä tärkeässä esityksessä. Olen Matteo Borsani, teen työtä työnantajajärjestössä Konin Fundistriassa. Se on Business Europein italialainen jäsenjärjestö. Mistä tässä on kyse? Kyse on merkittävistä summista. 180 miljardia euroa on käytettävissä yrityksillä, jos julkisviranomaiset maksaisivat maksamattomat laskut 30 päivässä. Niinhän tässä esitetään. No jos mainitsen Italian erityisesti, meillä on 60 miljardia euroja luottoina yrityksien ja julkisviranomaisten välillä 40 miljardia koskee pelkästään terveydenhuoltosektoria, joka on kriittisin tässä. Verrataanpa hiukkasen. 5 miljardia euroa on 12 kertaa vähemmän siis. Ja se on se summa, jota Italian hallitus on tarjonnut, että päästäisiin kriisistä yli. Noin pikaisesti seuraava kalvo. Keskimääräiset maksut julkisviranomaisten yritysten kesken. Seuraavalla kalvolla näkyy, että meillä on vain kolme jäsenvaltiota, jotka jo noudattavat tätä esitystä. Kaikki muut jäsenvaltiot ovat merkittävästi kohentaneet kyllä maksukäyttäytymistä, varsinkin Kreikka, Espanja, Portugalia ja Italia. Jos sitten tarkastellaan terveyssektoria, kuten totesin, se on kaikkein tärkein tässä. Seuraava kalvo luvut ovat vielä tärkeämpiä. 2009 keskimäärin oli 300 päivää myöstymistä. Tämä on kansallista tietoa, jos ajatellaan alkuperäisiä, minulla nyt on vain viisi minuuttia aikaa, pystynyt kaikkia näitä panna esille, niin jopa 600 päivää voi tulla kyseeseen. Kaikki tämä on otettava huomioon. Ensimmäinen kommenttini on, että antaisin yleisesti tuen tälle esitykselle ja yleisesti myös tälle erolle, joka on yritysten välisessä ja toisaalta yritysten ja julkisviranomaisten välisissä sopimuksissa. Miksi näin sitten seuraava kalvo, kiitos, nimittäin julkisviranomaiset eivät voi tehdä sopimuksia ilman, että se on budjetoitu etukäteen myös suminen päivinä. Toiseksi, koska julkisviranomaisilla on turvallisempi tulovirta lähinnä veroista ja koska maksuviivästymiset ovat merkittävästi pidempiä. Siis tavallaan on luonnollista, että jos sairaus on vakavampi, niin lääkkeenkin on oltava vahvempaa. Toinen kommentti. miten eroa ei pitäisi tehdä suuryritysten ja pk-yritysten välillä. Se olisi virhe. Nimittäin se aiheuttaisi kilpailun vääristymää. PK-yritykset ovat tärkeitä toimittajia suurille integroidussa toimitusketjussa. Suuret sopimukset, varsinkin julkis- julkishankinnoissa, eivät ole PK-yritysten piirissä. Jos siellä on myös suuria yrityksiä mukana tarjouskilpailussa. Sitten kolmas kommentti. Tämä tuli jo hyvin esille oleva täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä edellinen puhuja, edelliset puhujat totesivat, meidän ei pitäisi antaa mitään poikkeuksia joillekin sektoreille. Siinä avataan Pandoran lipas muuten, nimittäin jos näin tehdään, niin siinä vesitetään tämän esityksen ydintä. Sen sijaan me voisimme kohentaa sanamuotoa ja rakennetta viisi artiklassa. Siis sanamuodon osalta, koska se täytyy selkeyttää ja myös rakenteellisesti if, jos, jos. Jotenkin voidaan perustella, että on pidempi maksuaika. Se pitäisi kunnon perustella ja vielä paremminkin tietyn tarpeen pohjalta. Juridisesti ottaen se on hankalampi. Joka tapauksessa ei pitäisi tiettyä määräaikaa ylittää. Ja viimeinen kommentti. Tässä tarvitaan tiettyjä selvennyksiä. 30 päivää kyllä, mutta onko se kalenteripäivä vai työpäivää? Mitähän komissio tarkoittaa ilmeisesti kalenteripäiviä, mutta ehkä tätä olisi hyvä selventää. Entäpä julkisviranomaisen määritelmää? Myös 1.9 artikla 2018 artiklasta ja 2.1 artikla 2014 direktiivissä. Pitäisi myös artiklojen rakennetta parantaa, varsinkin kolmos- ja nelosartiklan. Siinä viitataan pelkästään yritysten välisiin sopimuksiin. Kiitoksia huomiostanne. Well, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti, Borsaani, paitsi siitä, että puhuitte tasan tarkkaan viisi minuuttia, myös siitä, että annoitte meille erittäin hyvää tietoa. Ja monet meistä varmaan eivät ole sitä mieltä, että tällainen 270 päivän keskimääräinen Italian terveydenhuoltoalan maksuaika on hyvä. No niin, aion nyt avata keskustelun. Puhuin siitä, että De Angelis saisi mahdollisuuden esittää PK-yrityksen kantoja, koska teollisuusvaliokunta on tästä kiinnostunut ja haluaisin myös tietää, haluavatko varjoesittelijät, Kuotsman esimerkiksi, haluatteko esittää kysymyksiä, Ryyler ja kosisni. niin te varmasti haluatte käyttää puheenvuorot ehkä. Ja sitten muut valiokunnan jäsenet, Gebhard Schwab. and Mr. So Nämä kaikki saavat puheenvuoron, joten aika paljon tässä on puheenvuoropyyntöjä, joten pyydän teitä olemaan aika nopeasanaisia kysymyksissä, niin jotta paneeli saa aikaa vastata. De Angelis ehkäpä voi aloittaa. Hän on siis teollisuusvaliokunnan lausunnon laatija. Grazie. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä ja kiittää esittelijä Weileria kiittää myös puheenjohtajaa mahdollisuudesta käydä keskustelua tässä erityisen tärkeässä kysymyksessä pk-yritysten kannalta Euroopassa. Niin kutsuttu yritysriski Euroopassa on tärkeä osatekijä. Se aika erilainen kuitenkin valtiosta toiseen. Me olemme jo kuulleet joitakin esimerkkejäkin, minkälaisia riskejä Tanskassa on maksuissa 36 päivää keskimäärin, kun sit sen jälkeen kun lasku on lähetetty kuitenkin näissä samoissa olosuhteissa jossain toisessa maassa, Portugalissa muun muassa, täytyy odottaa keskimäärin 155 päivää keskimäärin. Ei paljon paremmin ole tilanne Italiassakaan. Täällä juuri todettiin, mikä tilanne on, miten vaikea, hankala se on terveyssektorilla. Keskimääräinen odotusaika on 138 päivää. Siis 108 keskimäärin Euroopassa. Ei Espanja, Kreikka ei ole kovin hyvässä jamassa nekään. Miksi siis tällaista poriskelua tarvitaan? On hyvin ilmeistä, että tällaiset erot maksumääräyksissä on minun mielestäni osatekijä, joka häiritsee meidän sisämarkkinoitamme. Näin syntyy epätasapainoa maiden kesken. Siksi eurooppalaisen lainsäädäjän täytyy puuttua näihin monimutkaisiin sopimusmääräyksiin, joita kansallisesti on käytössä. Minä haluaisin keskittyä erääseen näkökohtaan, joka on erittäin tärkeä. Ehkä enemmän kuin mikään muu uhkaa nimenomaan meidän yritystemme tulevaisuutta. Olen ajatellut tässä sitä, miten vaikea monissa tapauksissa on. Hyvin dramaattisia tilanteita myös, kun on maksamattomia laskuja. Niiden määrä kasvaa kasvamistaan varsin PK-yrityksissä, varsinkin mikroyrityksissä. Se on hyvin vakava ongelma. Totta kai ensinnäkin luototus PK-yritysten kohdalla, rahoituskriisiä ja talouden supistuminen. Näinä kuukausina päätetään myös paljon yrittäjien tulevaisuudesta. Minä uskonkin, että voimme olla Samaa mieltä myös näiden pankkilainojen osalta, myös verotuksen osalta. Ja kuten täällä todettiin, usein maksetaan kuukausia myöhässä. No, johtopäätökseni kuitenkin on se, että teollisuusvaliokunnan valmistajana en voi olla täysin tyytyväinen komission esityksen. Ennen kaikkea olen sitä mieltä, että tätä esitystä täytyy vielä vahvistaa. 35-2000 direktiivillä ollut hyvin vaatimaton vaikutus. Siksi, jotta voisimme olla vaikutusvaltaisempia, meidän täytyy täällä ottaa mukaan selkeyttä ja varmuutta ajatellen kaupallisia suhteita julkisviranomaisten yritysten kesken. Ottaa mukaan periaatteita sopimussuhteisiin maksatuksissa. Esimerkiksi olen samaa mieltä, että voidaan rajoittaa poikkeukset 30 päivään. Sitten lisäksi olen sitä mieltä, että voimaantulon osalta yleisesti ottaen olisi siis parempi, että tämä mahdollisimman nopeasti tulee voimaan ja sovellettaviksi. Lopuksi PK-yritysten edusjärjestöt ovat myös tätä korostaneet, että direktiivi ei koskisi pelkästään julkisviranomaisten yritysten keskisiä tai yritysten välisiä sopimuksia, vaan otetaan myös kuluttajat huomioon. Se on erittäin tärkeää varsinkin pk-yritysten kannalta. En tiedä, voidaanko tätä teemaa tämän esityksen pohjalta käsitellä, ja kuitenkin voidaan vielä miettiä kuluttajasuojadirektiiviäkin tästä näkökulmasta. Komission pitäisi tehdä siis esitys, jonka kaikki voisi hyväksyä. Se on erittäin tärkeää. Me otamme sellaisia esityksiä, että saamme yhteyttäson määräyksiä, jonka pohjalta saamme parannusta nykyisiin tilanteeseen. Me tarvitsemme varmuutta myös poikkeuksen osalta. Se on ratkaisevassa asemassa myös ajatellen pk-yritysten intressejä. Se on hyvin tärkeä osa eurooppalaista tuotantoa. Uh, well, thank you very much, uh, Mr. Angelis. Kiitoksia kovasti, De Angelis, ja odottelemme teidän ehdotuksianne teidän valiokunnastanne. Nyt nopea varjoesittelijäkierros. Haluaisin antaa heille etulyöntiaseman. Muut sitten ajan mukaan saavat esittää kysymyksiä, mutta ensin edustaja Hanslik, EPPn varjoesittelijä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, bardzo... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia puhuja, jotka ovat antaneet meille mielenkiintoisia tietoja. Mielestäni tämä osoittaa, että tämä ehdotus on hyvin tärkeä julkisviranomaisille ja myöskin PK-yrityksille. Minulla olisi Henriksille yksi kysymys. En nyt tiedä, ymmärsinkö ihan oikein, mutta käsittääkseni sanoitte, että direktiivin vaikutusalaa voitaisiin laajentaa – ei pelkästään julkisviranomaisiin, vaan myöskin business-to-business-sopimuksiin. Eli näinkö minun pitäisi tämä ymmärtää? Se on kysymykseni. Ja jos näin on, jos business-to-business-sopimukset kuuluvat myöskin tämän direktiivin soveltamisalaan, niin eikö teitä pelota se, että sopimusten tekovapaus pk-yritysten välillä saattaa jotenkin vääristyä tai rajoittua. Ja sitten muille puhujille nämä kustannukset, takaisinperintäkulut. Niiden välillä pitäisi tehdä ero riippuen summasta, tai ehkä meillä pitäisi olla jokin könttäsumma, joka kuitenkin olisi korkea. Mikä on teidän kantanne tähän? Ja sitten vielä yksi kysymys Vailalle. Väilä totesi, että tämä 5 prosentin könttäkorvaus, onko se ihan kunnossa? Koska jos on esimerkiksi 20 miljoonan euron arvoinen sopimus, silloin tietysti 5 prosenttia on hyvin suuri summa. Katsotteko, että tämä 5 prosentin könttäsumma pitäisi jäädä tähän vai pitäisikö se suurentaa tai pienentää. Ja haluaisin vielä kiittää siitä, että sain puheenvuoron ja toivon, että tästä keskustelusta tulee hyödyllistä ja hedelmällistä. Kiitos. Kiitoksia kovasti, niin pidän huolta siitä, että asiantuntija ehtivät työllä vastata. Seuraavaksi edustaja Kreutzmann, Ruler ja Kositsnik. Kreutzmann ensin. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on puhuttu kuluttajakysymyksistä ja meidän täytyy miettiä, miten tämä toteutetaan. Yleensähän kuluttajat maksavat joko käteisellä tai luottokorteilla. Ja jos ei ole yrityksiä, esimerkiksi silloin jotkut joissain sop- siis sopimuksissa on 30 päivän maksuaika. Sitten toinen kohta. Aina keskustellaan siitä, että tätä business to business ala pitäisi laajentaa. Ja se, mitä on nyt ehdotettu, on se, että tämä otetaan mukaan direktiiviin. Tämä koskee myöskin julkisyrityksiä, ei business to business suhteita, mutta tässä on korkeintaan 60 päivän maksuaika. Ja pienille yrityksille, no ymmärrän kyllä tämän ongelman, eli pienillä yrityksillä on hyvin vähän valtaa suuriin yrityksiin, eikä siellä ole paljon neuvotteluvaraa, ja PK-yrityksiä tämä auttaisi, että business to business suhteessakin maksuaika on korkeintaan 60 päivää. Ja 60 päivän sisällä on tietysti purkamisoikeus ja sitten takaisinperintäkulut. No onko tässä oikeastaan järkeä, koska takaisinperintäkulut ovat samat, oli sitten 10 eurosta tai 100 000 eurosta kyse. Eli Eikö olisi järkevämpää, niin kuin äsken jo todettiin, eli 40 euroa olisi minimisumma näihin takaisinperintäkuluihin kaikkien maksujen osalta. Ja mehän olemme jo puhuneet tästä 5 prosentin lausekkeesta, joka olisi rangaistusmaksu. Ja se, että tästä laajennettaisiin no, prosenttiluku suurissa summista voi olla aika merkittävä ja se olisi tavallaan silloin jo toinen rangaistusmaksu. Eli ehkä pitäisi miettiä yhtä summaa tai sitten miettiä näiden kustannusten mukaan laskemista. Eli tämä oli kysymykseni. Mrs. Ruller. Edustaja Ruller. No ensinnäkin Badgerilta kysyisin, jos tätä soveltamisalaa laajennetaan, silloin on tietysti vaarana, että tämä koko asia viivästyy ja että sillä täytyy käydä liikaa neuvotteluita, jotta pääsisimme sopuun. No jos sitten tätä alaa supistetaan, niin jos muistatte, niin direktiivissä, vanhassa direktiivissä vaikutusala oli erilainen ja uudessa tämä kohta on poistettu. Eli nyt täytyy miettiä, miksi tämä kohta on poistettu ja katsotteko, että pitäisikö tätä soventamisalaa laajentaa. Jos ajatellaan vaikka Saksaa, esimerkiksi Saksan rautatieyritystä. Ja kokemustemme mukaan tämä on hyvin vakava ongelma. Sitten toinen kysymys, niin kuin edellisetkin puhujat ovat puhuneet, eli kysymys, joka liittyy tähän 5 prosenttiin ja tähän kaksinkertaisen rangaistusmaksuun. Mielestäni se ei ole kohtuullista ja rehellisesti sanottuna tämä on oikeudellisesti aika ongelmallinen. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti edustaja Ryller ja Krodžisnek. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl na úvod úplně poděkovat eh, paní zpravodajce eh, Weiler. Kiitoksia esittelijälle Weilerille. Mielestäni nämä ongelmat on nyt käsitelty hyvin vastuullisesti. Ja lainsäätäjinä meidän täytyy käsitellä näitä, tämän tyyppisiä kysymyksiä. No, tässä kuulemisessa haluaisin esittää yhden kysymyksen ja ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijöitä, koska Euroopan unionissa halutaan hoitaa tällaisia asioita. Mutta yksi kysymys. Maksujen hoitaminen. No, Euroopan unioni on hyvin kirjava ihan historiallisista syistä. Joissain valtioissa – voidaan miettiä, toimisiko parannettu sääntely. Tämä kiinnostaisi minua. Kiitoksia kovasti. Nyt kaikki varjoesittelijät ovat saaneet puheenvuoron, kaikki läsnä olevat sellaiset. Ja jos kollegat ovat yhtä mieltä, haluaisin nyt antaa kolmelle asiantuntijalle mahdollisuuden vastata lyhyesti. Sen jälkeen siirtyisin seuraavaan istuntoomme, mutta minulla on nimet täällä puhujalistassa. Sopiiko teille, että lyk? käytte vielä puheenvuorojanne, äh, kunnes kaikki asiantuntijat ovat saaneet puheenvuoron, eli tämän yleisen kyselyvastaus tuokion pidämme vasta ihan lopussa, ellei jollakulla ole erityisiä kysymyksiä juuri näille asiantuntijoille. No, nyt pyytäisin asiantuntijoita Patrus Henriksi Borsani antamaan lyhyitä vastauksia, mikäli mahdollista. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Kiintoisia kysymyksiä. Monet keskittyivät nimenomaan korvauksiin ja tähän 5 prosentin perintäkustannukseen. Kuten jo alustavassa kommentissani sanoin, niin tämän perintäkustannuksen tulisi olla kompensatorinen, ei rankaiseva. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tällaisen inkrementaalisen lähestymistavan. Ei sitä voi kirjoittaa kiveen niin, että se olisi yksi ja sama könttäsumma. Kyllä. Ähm, äh, kyllä velkojan täytyy saada korvausmaksu, joka on suhteessa äh, hänen kohtaamiinsa hankaluuksiin perittäessä. Ja tämä 5 prosentin könttäsumma kompensaation lisäksi on hiukan eriskummallinen ehdotus. Me haluaisimme tällaisen inkrementaalisen korkomekanismin pikemminkin kuin kiinteän könttäsumman. Muitakin kysymyksiä esitettiin. Minä olen yhtä mieltä Kosnitsin kanssa siitä, kuinka haastavaa on todella saada tämä direktiivi toimimaan jäsenvaltiossa. Näinhän on ollut asianlaita muidenkin direktiivien kanssa. Kun tämä direktiivi hyväksytään, niin varmasti tulee ongelmia, koska jäsenvaltioissa tilanteet ovat kovasti toisistaan poikkeavia. Ja se, että saadaan jäsenvaltiot noudattamaan tätä direktiiviä, tulee olemaan myös haasteellista. Niin, olen yhtä mieltä teidän kanssanne tästä. Ehkäpä Brinkman voi puhua tästä myöhemmin. Hendrix, olkaa hyvä esittelijä sitten myös kysymyksiä Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin vastaan Rova Hanslikin kysymykseen yritysten välisiin sopimuksiin. Aivan oikein kuulitte. Hyvä. Totta kai haluamme, että ne olisivat, no ne ovat jo soveltamisalan piirissä, mutta me haluaisimme, että direktiivin, direktiivin pitäisi asettaa myös enimmäismäärä maksuille myös yritysten välisissä suhteissa. Onko tämä sitten sopimusvapautta vasta? Kyllä on, kyllä. Mutta nyt on ymmärrettävä tämä, että tässä on tullut PK-yrityksiltä avunhuunto. Muut järjestötkin, kuten mekin, olemme aina puolustaneet sopimusvapautta, mutta tässä tapauksessa olemme sitä mieltä, että nyt on tullut korkea aika toimia. Täällä havaa nimittäin ei ole mitään todellista sopimusvapautta olemassakaan näissä suhteissa yritysten kesken. Sitten könttäsummasta puheen ollen meille se sopii 40 euroa euro tuli esille. Weilerin mietinnössäkin se on mukana. Ehkä joissakin maissa se ei riitä. Mutta sitten totta kai meillä on vielä lisämahdollisuuskin, että voi vaatia muita takaisinperintäkustannuksia. Me voimme keskustella loputtomiin tästä oikeasta vaihtoehdosta, mikä on suhteellista ja mikä ei. Sen verran haluaisin kuitenkin tätä painottaa, että kun me puhumme lisäperintäkustannuksista, on otettava huomioon, että yleensä pk-yritykset eivät ole näitä ulkoistaneet. Tässä on ylimääräisiä kustannuksia, siis, joita koituu työntekijöillekin, ja pk-yritykset eivät voi sitä osoittaa. Jos on juristilta jotain, niin sen voi näyttää toteen. Sitten vielä lopuksi, pitäisikö kiirehtiä vai ei? Totta kai se on kiireellinen asia, mutta me haluamme mieluummin hyvää lainsäädäntöä sen sijaan, että tässä on hyväksytty lainsäädäntöä hoputtamalla, koska täytyy ottaa huomioon myös se, että tätä direktiiviä olisi pitäisi tarkistaa viisi vuotta sitten. Tästä syystä parlamenttikin haluaa uuteen direktiivin tämän määräyksen, että kahden vuoden kuluttua pitäisi jo tätä tarkistaa. Thank you. Uh, I will take the... Kiitoksia. Ja nyt puhunkin Italiaa. Mm. Per quanto riguarda... Mitä ensinnäkin tulee takaisinperintäkustannuksiin, olen samaa mieltä herra Henriksen kanssa juuri äsken. 40 euroa ei voi olla yksinkertaisesti pelkkä kompromissi tai tasapainopiste ehkä voi olla, että se muuttuu tai sitten ei. No siitä nyt ei kenkä purista varsinaisesti. Sitten 5 prosenttia. Siinäkin minun mielestäni on hyväksyttävissä oleva prosenttiluku ja se on tasapainoinen. Mutta se ei ole mikään ehdoton vaatimus. Sitä voidaan muuttaakin neuvottelujen kuluessa – siinä, kun tätä käsitellään parlamentissa. Se, mikä on tärkeää, on se, että ei ole mitään poikkeuksia. Se ei saa kuitenkaan olla mitenkään rankaisu. Tässä ei kukaan halua ketään yrityksiä tai julkisviranomaisia rangaista, vaan sopimuksia täytyy kunnioittaa. Se on tärkeää yhtä yrityksille kuin jäsenvaltioillekin. Ongelma on vakavampi. Jäsenvaltioiden pitäisi käyttää varmempia toimenpiteitä. Muuten käy niin, että 2035 direktiivinkään perusteella, kun ei ole mitään tuloksia saatu aikaan, eikä siinä nyt ollut tällä haavaa kaikki. Kiitoksia kovasti teille kaikille kolmelle. Te todella, todella tarjositte meille käyttökelpoista tietoa. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan osiooni, mutta puhujalistallani on Gebhard Schwab. Mr. Mr. Arias ja Mr. Barnier. Uh, Eli seuraavalle kierrokselle. Ja jos joku haluaa vielä äh, mukaan listalle, niin tehkää se tiettäväksi. Ahaa, edustaja Jonkas, äh, varjoesittelijä, on pala- tullut paikalle. Tehän ette ollut tässä valitettavasti aiemmin paikalla, mutta saatte puheenvuoron vielä myöhemmin. Niin nyt menisin seuraavaan asiantuntijakuulemisemme osioon. Eli ehdotuksen vaikutus julkisviranomaisiin. Toivottaisin tervetulleeksi Olof Mobergin, joka edustaa Ruotsin alue- ja paikallisviranomaisia. Tämä valiokuntahan ja tapasi teidät ja kolleganne tässä hiljan Ruotsissa. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi myös siksi, että Ruotsi on puheenjohtajavaltio tällä hetkellä. Sitten meillä on Günther Funstein, joka edustaa Saksan kuntia Toivottavasti onnistuin lausumaan teidän järjestönne nimen oikein. Sitten meillä on ähm, tohtori Angelika Potmögele, joka on Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston edustaja. Ja täällä on myös paikalla Pascal Garel, joka on sairaala- ja terveydenhuoltoyhdistyksen johtaja. Ja nyt meillä on taas edelleenkin tämä hieno teknologinen kello, jolla mittaamme puheaikoja. Möberg, olkaa hyvä. Eh, tack så mycket. Jag får börja med... Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää kutsusta tulla tänne. Kiitos valiokunnalle siitä, että pääsimme tänne ja esitellä meidän näkemyksiämme tähän maksuviive esitykseen. Minä edustan siis maakuntia ja kuntia Ruotsissa. Se käsittää kaikki paikallis- ja alueviranomaiset Ruotsissa. Noin 70 prosenttia oikeastaan kaikesta julkisesta kuluttamisesta Ruotsissa. Esityksellä voi olla pitkälle meneviä vaikutuksia, kuten täällä todettiin, on no, perusajatus on totta kai se, että olemme siinä samaa mieltä, että julkisviranomaisten pitää maksaa laskunsa ajoissa, mutta totta kai tällä voi olla omat vaikutuksensa. Totta kai meillä on järjestönä omat näkemyksemme tähän esitykseen direktiiviin maksuviivästysten torjumiseksi esimerkiksi liittyen siihen osaan, jossa halutaan lyödä lukkoon määräaika 30 päiväksi mielestäni on syytä tehdä siihen tiettyjä muutoksia. Mutta ajattelin että tässä puheenvuorossani keskittyä siihen osaan, joka merkitsee sitä, että olisi oikeus 5 prosentin korvausvaatimus julkisviranomaisten kohdalla, siis viitosartikla. Ensinnäkin me luemme sitä niin, että on kolmenlaisia sanktioita julkisviranomaisia kohtaan. Ensinnäkin korko, pieni korko, toisaalta julkisviranomaiset voisi tulla kysymykseen myös nelos artiklassa ja sitten myös tässä könttäsumma korvauksessa 5 prosenttia. Siis olisi kolmenlaista sanktiota, se on tarpeetonta, virkavaltaista ja kovin monimutkaistakin. Saattaa syntyä monenlaisia ongelmia tästä syystä. Toiseksi olemme sitä mieltä, että esitys voi kääntyä itseään vastaan. Tarkoituksena on saada julkisviranomaiset maksamaan maksunsa ajoissa, kun on tällaisia sopimusvelvoitteita tai vastaavia. Totta kai sinällään kiitettävää, mutta jos sitten määrätään 5 prosentin könttä rankaisu jo ensimmäisestä päivästä lukien, jos on myöhässä, voi merkitä sitä, että julkisviranomainen, joka on ehkä erehtynyt tai muuten maksanut myöhässä, ehkä on kuvitellut jo maksaneensa, niin ehkä menee vielä jopa kymmenen päivää enemmänkin ennen kuin maksaa ja joutuu maksamaan tämän koron. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että näiltä osin esitys ei ole riittävästi pohdittu. Se saattaa johda siihen, että voisi olla jonkinlainen porrastus tässä sanktiossa, se voi pikkuhiljaa kasvaa ja loppujen lopuksi saattaa olla aika suurikin maksu rankaisuna. On muitakin ongelmia meidän mielestämme, meidän käsityksemme mukaan, kun ajatellaan, miten määritellään julkisviranomainen muun muassa – Saattaa olla, että se koskisi hyvin monenlaisia tahoja, myös yksityisoikeudellisia julkisyrityksiä, osakeyhtiöitä muun muassa, joita maakunnat ja kunnat omistavat. Nekin tulisivat viitosartiklan piiriin ja heihinkin kohdistuisi 5 prosentin määräys. Voi olla ongelmia määritellä näitä mahdollisia yrityksiä, mitkä tulisivat tähän piiriin. Saattaa tulla ongelmia myös kilpailun vääristymän kanssa, koska nämä yritykset toimivat markkinoilla yhdessä muiden yritysten kanssa. Kuten totesin jo aluksikin, julkisviranomaiset totta kai täytyy maksaa laskunsa ja ajoissa. Sikäli olemme totta kai samaa mieltä esityksen kaiken kattavan tarkoitusperän kanssa, mutta noin yhteenvedonomaisesti sanoisin, että tällainen 5 prosentin kertakaikkinen rankaisu ensimmäistä päivästä lukien on virheellinen. Se on aika korkea summa, se on liian korkea summa. Kun lasketaan 5 prosenttia loppusummasta niin ensimmäisestä myöhästymispäivästä lukien, tätä täytyy miettiä, onko se lopullinen summa. Se voisi ehkä alkaa muutama päivä myöhemmin kuin ensimmäisestä päivästä lukien. Totta kai on erilaisia sanktioita, kuten totesin, ja paremmassa esityksessä voitaisiin ajatella löytää jotain sen tyyppisestä, että on porrastettu rankaisu korko. Se voisi kasvaa siis porrastetusti myöstymisen mukaan. Täällä on muitakin kommentteja tulla, mutta jääkö nyt tähän kiitoksia kovasti. Uh, Mr. Punstein. Ja, zunächst herzlichen Dank für die... Ensinnäkin kiitokset tästä kutsusta. Erityisesti kiitokset esittelijälle Valerille. Itse tulen kunnallisesta virastosta ja olen työryhmässä, jossa laaditaan kunnall- kuntien standardeja saksanlaajuisesti ja näistä on puhuttu jo paikallisparlamentissa. Ja olen aloittanut työni kunnallistasolla ja vuodesta 2001 olen toiminut Otenaun alueella. Siellä on yli 400 000 asukasta ja se on aivan Strasbourgin läheisyydessä. Ja meillä on keskitetty järjestelmä ja Saksassa on kaksi kuukautta aikaa maksaa laskut. Ja meillä ulko puoliset virastot hoitavat näiden maksujen hoitamisen. Meillä on kymmenen syytä vastustaa direktiivin uudistamista. Ensinnäkin nämä könttäsymmat eivät ole perusteltavia, eivät aikaisemmin, eivätkä nyt tämänhetkisessäkään toimessa minulla ole tietoja tämän tyyppisistä esiintymisistä. Ja olen puhunut myöskin kollegoideni kanssa muilta alueilta, ja he ovat vahvistaneet tämän kuntien puolesta voidaan puhua näistä yrityksistä, jotka ovat toimittaneet palveluja tai tuotteita kunnille. Ja joskus tällaiset kiistat ovat kestäneet vuosikausia, ja silloin nämä yritykset saattavat mennä konkurssiin. Sitten julkis, julkiset varat, Niitähän pitää käyttää harkiten ja maksut saa suorittaa vasta sitten, kun peruste ja summa ja kaikki muut asiat on tarkistettu. Nimenomaan PK-yritykset nauttivat näistä julkisista sopimuksista. 75 prosenttia Otenan alueella rakennussopimuksesta annetaan PK-yrityksille. Ja Konkurssit heikentävät verotuloja, heikentävät paikallista taloutta ja heikentävät myöskin kilpailuskykyä. Sitten huono maksumoraali johtaa demokraattiseen painostukseen paikallisparlamentissa, esimerkiksi paikallislehdistön kautta. Mikään pormestari ei voi tällaista hyväksyä. Tarkoituksena on pyrkiä tietysti ajoissa hoidettuihin maksuihin. Ja ei olisi järkevää, mikäli meillä olisi vielä ylimääräisiä sakkomaksuja. Maksamatta jääneet summat ovat usein sellaisia, joita yritykset eivät maksa, koska ne itsekin odottavat joitain toisia maksuja. Ja usein on havaittu, että näitä laskuja ei ollut tarpeeksi perusteltu. Sitten kun maksut viivästyvät, silloin täytyy tarkistaa niin oikeellisuus ja voin puhua yhdestä kadunrakennusprojektista. Siellä oli päivämääränä 31.12.2006 ja lasku oli maksettu tammikuussa 2009. Ja me tarkistimme tämän sitten tämän vuoden keväällä. Ja yleensä, jos maksu olisi pitänyt suorittaa 30 päivän sisällä, silloin kunnalle olisi tullut tämä 5 prosentin sakkomaksu. Ja tämä osoittaa, että nämä vaatimukset yritysten osalta saattavat johtaa maksuongelmiin. Sitten julkisella taholla on usein itselläkin rahoitusongelmia – ja mikäli direktiiviä tiukennetaan, tämä tilanne pahenisi entisestään. Ja sitten 5 prosentin sakkomaksu lisättäisiin suoraan hintoihin, ja silloin harvempia hankkeita voitaisiin toteuttaa. Eli tällaiset saksalaiset maksuajat, no niistä nyt ei voida lähteä, mutta ne ovat osoittautuneet tämänhetkisessä lainsäädännössä hyviksi ja mielestäni kannattaisi miettiä, Pitäisikö näin toimia myöskin Euroopan tasolla? Mutta missään tapauksessa, ja vetoisin nyt kuntiin, ei voida eri tavalla kohdella julkista ja yksityistä sektoria. Kiitos. Um, well, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti. Varmasti useita kysymyksiä kirpoaa tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi tohtori Pot Mögele. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Edustan täällä kuntia ja alue- ja paikallistasoa. Ja voin yhtyä hyvin pitkälti siihen, mitä edelliset puheet ovat todenneet, mutta edustan kansallista järjestöä ja haluaisin puuttua nyt näihin poliittisiin argumentteihin. Yksi, yksityisalan edustajat puhuivat kriisistä ja tilanteesta julkisyritysten osalta, ja se koskee tietysti myöskin kuntia. Ne ovat nyt vaikeassa tilanteessa. Verotulot ovat supistuneet, ja tietysti kunnissa se tuntuu erityisesti ja kulut sitten lisääntyvät sosiaalipuolella. Ja näin kunnat ovat erittäin hankalassa tilanteessa ja monet kunnat joutuvat ottamaan luottoa samalla tavalla kuin yksityisyritykset. Mielestäni on kohtuutonta se, että julkistaho kärsii kovemmista rangaistuksista kuin yksityissektori. Eli meidän pitäisi miettiä nyt tässä samanlaista kohtelua kummallekin taholle. Julkistaho, esimerkiksi kunnat, ovat riippuvaisia tulonsiirroista ylemmiltä tasoilta, ja nyt nämäkin ovat supistuneet. Sitten on erityisongelmia, mitä tulee näihin maksuongelmiin Euroopassa – Jotkut esimerkiksi uusista jäsenvaltioista ovat rahoituskysymyksissä. Ne ovat hyvin pitkälti riippuvaisia esimerkiksi Euroopan rakennerahaston tulonsiirroista ja tämä 30 päivän maksuaika, josta sovellettaisiin myöskin rakennerahastoon, se ei olisi kovin hyvä uutinen näille näiden varojen käytöstä vastaaville tasoille. Sitten mitä tulee tähän kunnallistason kysymykseen, no se liippuu siitä, kuten Gonsa jo mainitsi. Eli julkisia varoja tulee käyttää harkiten. Ja meidän pitäisi an- pitää kiinni tämän alan säännöistä. Siitä on etua kaikille, erityisesti veronmaksajille. Eli meidän pitää huolellisesti käyttää nämä veronmaksajien rahat. No se, mistä Weiler totesi työasiakirjassaan, ja myöskin monet muut ovat tästä puhuneet, eli on tärkeää, että nämä ehdotetut toimenpiteet, että niihin liitetään myöskin muita toimia, esimerkiksi selvityksiä, ja koko menettelyn parantamista. Ja meidän ei pidä käyttää pelkästään keppiä, vaan myöskin porkkanaa. Ja nythän on jo puhuttu siitä, että erityisesti pk-yritykset tarvitsevat enemmän tukea näissä menettelyissä, jotta nopeasti ja oikealla tavalla voidaan valmistautua näihin sääntöihin. Sitten yksi kohta tässä Valerin työasiakirjassa – ja tämä blame ja shame järjestelmä, no se voisi olla ihan mielenkiintoinen. Meidän täytyy myöskin korostaa kunnille ja myöskin yrityksille. Kummallakin puolella on intressejä saada aikaan järkevät liikesuhteet. Kuten edelliset puhujat ovat todenneet, kenellekään ei ole etua siitä, että yritykset toimivat huonosti, koska sillähän on sitten tietysti kielteisiä vaikutuksia myöskin kuntiin. Sitten vielä tästä 5 prosentista tämä sakkosumma. No edelliset puheet ovat tähän jo viitanneet. Ja me emme kannata tällaista 5 prosentin summaa. Täällähän on puhuttu siitä, että tarvisi olla vähän enemmän mielikuvitusta erityisesti koska tämä 5 prosenttia riippumatta maksuajan ylityksestä, sitä ei ole otettu huomioon ja mielestämme se nyt ei ole kovin järkevää tässä komission ehdotuksessa. Mutta jätämme tämän asian sitten niille, jotka ovat mukana neuvotteluissa. Sitten tämä 30 päivän sääntö ja se, että julkistaho on otettu tähän mukaan. Toimimme tätäkään kannata. Oli mielenkiintoista kuulla, että tämä 60 päivä voisi koskea sekä yksityistä että julkista alaa, ja mielestäni tällä, tätä ehdotusta tulisi vielä pohtia vähän lisää. Kiitos. Indeed. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Pascal Karel. Merci, monsieur le président. Euh, je voudrais remercier... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Valeria kutsusta ja se, että hän osoittaa mielenkiintoa myös terveyssektoriamme kohtaan. Todellakin terveyspalvelut on usein otteeseen tulleet mainituiksi aivan oikein. Meidän osuutemme on noin 9 prosenttia vauraudesta Euroopassa olemme tärkeä sektori, siksi on erittäin tärkeää saada meidän äänemme kuuluville. Todellakin minä edustan eurooppalaista sairaala- ja terveyspalvelujärjestöä. Siellä on kansallisjärjestöjä mukana, 32 kaiken kaikkiaan 27 Euroopan unionin maasta. Maasta toiseen edustus vaihtelee, on julkisia sairaaloita ja yksityisiä voittoa tavoittelemattomia tai voittoa tavoittelevia. Kaiken kaikkiaan koko sektorin edustettuina tai muutenkin terveyspalveluita joistakin maista lähes kaikki sairaalat ovat edustettuina järjestössämme. Muutama selvennys liittyen terveyssektoriin, varsinkin Täällä on puhuttu paljon valtion sairaaloita olemassa, koska suoraan valtiot enää hoitavat sairaaloita. Omistussuhteet ovat hyvin toisenlaiset. Meillä on hyvin heterogeeninen kartta Euroopassa. On hyvin vaikea tehdä eroa julkisen ja yksityisenkin sektorin välillä. Varsinkin se, mikä tässä tärkeintä on, meillä on samantyyppiset rahoituslähteet. Ne ovat peräisin julkisesta kassasta, paikallisista lähteistä, sosiaaliturvasta, oli sitten kyse yksityisestä tai julkisesta, tiedätte seuraukset. Mikä myös on erityistä, tällainen vaikutus, että me emme ole kaupallisissa suhteessa, useimmissa tapauksissa ainakaan, rahoittajiimme. Tällaisia suhdetta ei pidä luoda siis, koska mukana on paikallishallintoa ja valtiota tai sitten sosiaaliturvajärjestelmää meidän kantamme on sopuratkaisu hakeva, koska tässä on paljon ongelmia. Italia on tullut täällä jo esille. Muissa maissa ei juurikaan ole ongelmia, ei ole maksuviivästyksiä terveyssektorilla. Täytyy mitata siis toimenpiteitä vähän sen mukaan, että voidaan odotuksiin vastata. Tässä on jotakin tietoa. Me emme halua aliarvioida tietenkään maksuviivästyksiä varsinkaan pk-yritysten kohdalla. Olemme kuitenkin hiukkasen pettyneitä siihen diagnoosiin, joka on tehty. Se antaa aika huonon kuvan, puutteellisen kuvan Euroopasta verrattuna siihen, mitä komissio on esittänyt tilaamassaan tutkimuksessaan maksuvivästyksistä. Italia, Tsekki ja muutama muu maa on mainittu Italia tapauksena. Totta kai tämä on hyvin kaavamaista myös, se perustuu tietoihin, jotka ovat lähes 10 vuotta vanhoja, jossakin tapauksessa jopa joskus on lehtiartikkeleita käytetty tai sitten internetsivustoja. Todellakin tämä analyysi on ollut ongelma näiden neljän kohdalla, ja varsinkaan kun ei puhuta maista, jotka ovat jo ratkaisseet ongelman. Siis tämä ensinnäkin. Diagnostista kannat, diagnoosista kannattaa kysyä, onko se ihan oikea sairaala ja terveysalan kohdalla tuskinpa on. Sitten mainitsin tässä nämä neljä maata, tuskin se välttämättä ole hyvä tällainen direktiivi heitä varten pelkästään laatia, en ole ihan varma siitä. Mitä sitten ylipäätään voidaan oppia siitä, mikä meidän järjest- suhtemme käsitys on, että ensinnäkin komission esitys on suhteeton joiltakin osin. Ensinnäkin tämä 5 prosenttia, ensinnäkään, koska se ei ratkaise tätä äärimmäistä ongelmaa, joka on täälläkin tullut esille. Aika vähän on mahdollisuuksia tämän 5 prosentin kanssa ratkaista tätä ongelmaa. On hyvä muistaa, että tämä tulee vielä myös sen päälle, mitä on tämä pakollinen korko. Ja se edustaa meidän mielestämme vääristymään. Toinen tärkeä osatekijä, jota on syytä korostaa ja sen otan siksi esillekin, nimittäin syntyy syrjintä julkisen yksityissektorin välillä. Se on hyvin hankala hoitaa, jos tähän suuntaan mennään, varsinkin kun ajatellaan tätä 5 prosenttia. Ja varmastikin niissä maissa, joissa on jo olemassa, että jos ollaan luomassa kilpailua yksityisen ja julkisen välillä, tulee vielä lisää syrjivä tekijä julkisen hyväksi. Lopuksi, josta haluaisin vielä puhua, ja sen järjestelmät yksimielisiä siitä, että jos ajatellaan suuria sopimuksia, niin tämäkin prosentin määrä on suhteeton. Ja yleisesti kantamme oli siis, että poistettaisiin tällainen maksuviivästys, tämä 5 prosenttia ja se korvattaisiin yhdellä prosentilla kiinteiden korkojen pohjalta, kuten on pienemmissäkin sopimuksissa esitetty. Lopuksi haluaisin, jos sopii, siteeraus siitä, että me voimme MITin tutkimuskin ottaa esille, koska voidaan menestyksestäkin jotain oppia, eikä pelkästään tappioista, koska vaikuttaa siltä, että jotkut ovat yhdessä ääripäässä ja toiset toisessa. Kiitos. Well, Kiitoksia kovasti, herra Garel. Ja te voitte Basanin kanssa puhua erityisesti Italian tiedoista. Hän esitti meille kuukausittaisia tietoja. Tietoja vuosilta 2009 ja 2008 vaikuttivat 10 vuotta vanhoilta, mutta oli miten oli. No niin, haluaisin vielä vahvistaa puhujalistan, koska ehkä voisimme lyhyesti käyttää myös jäsenten puheenvuoroja. Weiler haluaa esittää ensinnäkin lyhyen kommentin kysymyksineen sen jälkeen kolme koordinaattoria, Gebhardt, Schwab ja Buzoi. Ja sen jälkeen De Jong, joka on varjoistelija, ansaitsee vuoronsa. Sitten on Great Arja. Mr. Manders, I think I... Uskoakseni. Ahaa, Kreutzmann vielä lisäksi. Uskoakseni varjoesittelijät. Minkä tässä muita varjoesittelijöitä täällä olikaan? Niin, Teemme parhaamme, jotta kaikki mahtuvat listalle, mutta teidän täytyy puhua lyhyesti, esittää tiiviitä kysymyksiä, koska haluamme myös kuulla komissiolta ja esittelijöillekin pitää antaa puheenvuoro. Joten on, on mukavaa, että olette näin aktiivisia. No, Weiler ensin saa puheenvuoron lyhyesti ja sitten Gebhardt. No niin, lopuksi vielä puhun näistä kepeistä ja porkkanoista. Mutta koska tästä nyt puhuttiin, halusin selventää yhden asian. Meille kaikille, myöskin teille, asiantuntijoille on tärkeää, että tästä direktiivistä tulee asia, joka koskee myöskin komissiota. Se on meille kaikille helpotus ja haluaisin sanoa, että olimme vähän kauhistuneita siitä, että aikaisemmin tämä ei koskenut komissiota, mutta nyt tästä lähtien tämä koskee myöskin komissiota. Ja, danke schön. Und das ganz wichtig, weil wir... No niin, kiitoksia. Tämä on tärkeää. Mehän tiedämme nämä luvut ja että maksuviivästymyksiä on komission maksuissa, komission ohjelmissa, mutta ihan nopeasti, koska aika rientää. Ensinnäkin Putasille ja Funsteinille haluaisin esittää yhden kysymyksen. Olen kuullut hyvin paljon tästä sopimusvapaudesta ja haluaisin tietää, miksi tämä vapaus koskee yrityksiä, mutta ei kuitenkaan julkista tahoa. Tai toisinpäin kysyttynä, miksi tämä sopimusvapaus ei koske julkista tahoa? Eli miksi tällainen epätasapaino ja erilainen kohtelu näiden kumppaneiden välillä? Sitten Putas totesi näistä könttäsummista ja että ne ovat kohtuuttomia – ne ovat suhteettomia. Mutta te, eivät, te ette puhuneet kuitenkaan ihan konkreettisesti, mitä tarkoititte, ja haluaisin tästä kuulla lisää. Ja sitten Borsaanille. Täytyy tarkistaa. Potmögelelle haluaisin esittää kysymyksen, mitä tulee tähän perushuoltoon. Borsaani antoi meille lukemia terveydenhuoltosektorilta, jotka olivat aika kauhistuttavia mutta tässä ei ole tehty eroa nyt yksityisen ja julkisen tahon välille näissä kysymyksissä. Onko tässä jotain eroja vai ei? Sekin olisi tärkeää tietää. Ja sitten voisit ehkä vähän konkreettisemmin kertoa, mikä, miten tämä koskee jäsenvaltioita. Että minua ei kiinnosta pelkästään nyt Italia, vaan koko EU. Meillähän on 27 jäsenvaltiota, eikä ainoastaan yksi. Eli tähänkin haluaisin vähän lisätietoja. Ja anteeksi, tässä on näin monta kysymystä. Meillä olisi vielä paljon enemmän, mutta enää yksi. UEANPEN e asiakirjassa on kirjoitettu, että komissio on kieltäytynyt käsitellä tätä B2C-kysymystä. Eli miksi komissio on kieltäytynyt äh, toimittamasta näitä tietoja mikäli eurooppalainen järjestö on todennut, että tällä alalla on ongelmia. Ja komissio väittää, että mitään ongelmia ei ole. Eli meidän pitäisi kysyä näiltä asianosaisilta, että mikä tämä tilanne nyt on ja miksi komissio on toiminut näin. Hey, thank you very much. Kiitoksia. Useita kysymyksiä tuli myös komissiolle, joten otetaan ne myöhemmin. Schwab on seuraava listallani ja sitten Pesoi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittelijälle esittää kiitokset tästä hyvästä valmistelusta tämänpäiväiseen kuulemiseen. Kaikki esitykset olivat mielestäni erittäin kiintoisia ja haluaisin aloittaa ensimmäisestä kohdasta, johon Gebhard lopetti. Eli todellakin uskon, että tämä naming ja shaming on tarpeellista, mutta tämä ei koske pelkästään Italiaa. Olisi täysin suhteetonta, että pelkästään käsittelisimme Italiaa tässä kysymyksessä. Mitä tulee terveydenhuoltoalaan, Tiedän, että on monia eurooppalaisia yrityksiä. Esimerkiksi Kreikassa ei ole vuosikausin hoidettu maksuja, ja ehkä on muitakin jäsenvaltioita, mutta on epäreilua puhua pelkästään Italiasta. Ja sitten haluaisin vielä todeta, että kun ajatellaan näitä ongelmia, jotka nyt ovat tulleet esiin, on miljardeja euroja, jotka ovat jääneet maksamatta, ja komissio mainitsi tämän vaikutusten arvioinnissa, ja se on tietysti erittäin suuri ongelma eurooppalaiselle taloudelle, ja erityisesti valtavia ongelmia tämä tuottaa pk-yrityksille. Ja minun kannaltani tämä yksityisalan autonomia pitäisi ottaa enemmän esille ja meidän täytyisi miettiä, pitäisikö meillä olla yleinen lauseke kaikille sopimusvelvoitteille, mitä tulee näihin maksuaikoihin, ja sen ehkä pitäisi olla pidempi kuin 30 päivää palvelun suorittamisen jälkeen. Koska palvelun suoritushan toimitetaan jonain ajankohtana ja siitähän aletaan laskea tätä maksuaikaa. Täällä on puhuttu ehkä siitä, että voisimme olla vähän joustavampia ja yrittäjällähän on mahdollisuus arvioida näitä maksuaikoja ja myöskin yrittäjillä on ongelmia näissä kysymyksissä ja haluaisin tietää, mikä on Henriksin kanta tähän. Sitten Bausanille pyytäisin, että miksi hän katsoi, että PK-yrityksiä pitäisi käsitellä eri tavalla kuin muuta teollisuutta. Ja sitten Funsteinilta haluaisin kysyä, entä sitten tämä näiden sopimusten budjettointi, miten tämä vaikuttaa niihin tulevaisuudessa, mikäli tämä 5 prosentin rangaistussumma otetaan tähän mukaan. Eli miten kunnallistaso reagoi siihen, mikäli tämä ehdotus menee läpi, miten tämä sitten hinnoitellaan ja onko tämä ylipäänsä mahdollista ja saattaako tämä johtaa siihen, että sopimuksia solmitaan vähemmän? Domnule președinte, cred că ne aflăm în fața unei propuneri. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, meillä on tässä edessä erittäin tärkeä ehdotus ja sillä tulee olemaan hyvä vaikutus liike-elämään, enkä puhu tässä ainoastaan pk-yrityksistä, vaan myös laajemmista, suuremmista eurooppalaisista yrityksistä, jotka työllistävät useita Euroopan kansalaisia ja jatkuvasti myötävaikuttavat jäsenvaltioiden talousarvioihin samoin kuin EUn talousarvion, jotta meillä taas on puolestaan rahaa koulutukseen, terveydenhuoltoon, kasvuun, etc. Niiltä, jotka edustavat julkisia viranomaisia, kysyisin seuraavan kysymyksen. En usko, että tämä ehdotus toimii varsinaisena kurinpalautuksena julkisviranomaisille. Uskotteko, että että lähdette muutenkaan sellaiseen varainkäyttöön, jota ette pysty maksamaan. Ja jos yritykset ja kansalaiset maksavat verojaan, mutta eivät maksa välittömästi, aina täytyy maksaa heti lisäveroa. Rangaistusmaksuja on erilaisia menettelyjä tällaisen maksun perimiseen. Miksei valtioiden täydy samalla tavalla maksaa ajallaan palveluista, joista nauttivat? Ja todetaan nyt tässä, että ei kyse ole ainoastaan neljästä jäsenvaltiosta, joilla on ongelmia terveydenhuoltomaksujen maksamisessa. Tiedän useita lääkefirmoja Romaniassa, jotka olisivat todella tyytyväisiä, jos saisivat rahansa 280 päivää sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu. Valitettavasti monissa Euroopan valtioissa valtio on voimakas, se voi painostaa yksityisiä toimijoita ei tulisi sallia poikkeuksia 30 päivän tai muuhunkaan päivämäärään, jos sellainen päätös tehdään. Jokainen kuitenkin haluaa hyödyntää poikkeuksia, jos sellaisia tarjotaan. Kompensaatiot ja sakot, niitä tulisi toteuttaa välittömästi. Yrityksillä on oikeus vaatia, ei kuitenkaan velvoitetta. Ja yritykset usein joutuvat tilanteeseen, jossa ehkäpä saattavat pyytää korvausta, mutta heille saatetaan ehkäpä kertoa, että sen jälkeen ei sopimuksia heru, joten ehkäpä juuri tästä syystä yritykset eivät halua vaatiakaan korvauksia. Korvausten tulisikin siis olla automaattisia. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Niin, nyt koordinaattorit ovat käyttäneet puheenvuorot. Nyt minulla on vielä yhdeksän puheenvuoron pyyntäjää, koska haluan myös varjoille antaa mahdollisuuden. Ja koska meillä on tämä hieno kelloteknologia käytössämme, äm, pistän kellon päälle, jotta näette siitä vähän, että miten aika rientää. Saatte vähemmän kuin kaksi minuuttia toivottavasti, jotta tällä tavalla komissio saa vielä aikaa vastata. Aloitan Dionista, koska hän, häneltä meni sivusuun ensimmäinen kierros. Te saatte aloittaa sitä Rüller. Mrs. and Mr. Kozisnik for the shadows. And edustavat varjoja. Mr. Greg, Mr. Arias, Mr. Barnier, Mr. Manders and Mr. Simon. And the speakers list is now... Ja nyt puhujalista on suljettu. Dion, saatte puheenvuoron. Wel, voorzitter. En excuses voor het eh, missen van het eerste deel. als... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoin, että en ollut ensimmäisellä kierroksella. Avustani toki oli paikalla. Ja olen puhunut kahden keskeisesti joitakin järjestön edustajien kanssa. Vakuutan, että kyllä tämä tieto tulee täyteen käyttöön. On pari seikkaa kuitenkin. Tämän aamupäiväinen keskustelu on keskittynyt soveltamisalaan. Mielestäni se on tärkeässä asemassa. Toistaisin tämän kysymyksen sopimusvapaudesta ja viittaan Rova Kepardin puheenvuoroon, miksi pitäisi olla sopiva, sopimusvapaus yritysten kesken, julkiviranomaisten ja yritysten kesken. Olen tarkkaan kuunnellut myös pk-yritysten perusteluita, kun ajatellaan markkinatilannetta – heidän näkökulmastaan on valtavia eroja. Siksi pk-yrityksillä on suuria vaikeuksia ruveta perimään maksuja, joilla rahaa on. Siksi minä kysyisinkin, mikä olisi se vakava vaikutus, jos tämä otettaisiin mukaan myös yritysten keskisiin transaktioihin. Sitten vielä paikallisviranomaisten edustajille Alankomaissa meillä on 30 päivän aikarajaa. Se on kirjattu lakiin. Itse asiassa on käynyt niin, että julkisviranomaisen tehtävät kyllä hoituvat. Mutta miten tämä voi sitten selittää, kun ajatellaan, että muussa maassa se ei toimi, kun kerran lankomassa se toimii hyvin mistä kenkä puristaa 30 päivän kanssa, siis sen jälkeen kun palvelu on toimitettu. Siksi olisi vain loogista, että maksut tässä ajassa hoituisivat. Lopuksi on mielenkiintoista, kun me puhumme 90 päivästä tai jopa vuodesta ennen kuin maksu on suoritettu ja sitten tulee tällainen 5 prosentin könttäsumma. Se vaikuttaa aika sattumanvaraiselta. Ehkä paremmin voitaisiin hyväksyä paikallisviranomaisten parissa, jos puhuttaisiin normaalista äh, korosta, joka maksettaisiin, ja sitten se voisi porrastaen kasvaa. Uh, Kiitoksia kovasti, ja Kreutzmann on seuraava. Vielen Dank. Ich habe zwei... Kiitoksia. Kaksi kysymystä Funsteinille. Hänhän totesi, että taho maksaa aina ajoissa. Ja sitten hän totesi, että laskuihin tämä 5 prosenttia tulee mukaan lasketuiksi. Ja tässä on nyt vähän niin kuin ristiriita, koska jos aina maksaa ajoissa, silloin ei tarvitse maksaa mitään sakkojakaan. Sitten haluaisin kiinnittää Funsteinin huomion tähän direktiiviin. Siellähän sanotaan, että 30 päivää sen jälkeen, kuin lasku on toimitettu, eikä 30 päivää palvelun suorittamisen jälkeen. Eli mikäli laskun laaditaan kolme vuotta myöhemmin, sitten siitä lähtee se 30 päivää, eikä siitä, milloin palvelu on suoritettu. Ja sehän on tärkeämpää. PK-yrityksillä on joskus kestänyt puolikin vuotta ennen kuin lasku on laadittu, ja tehän tiedätte, että siitä on hyötyä likviditeetin kohdalta eli 30 päivää sen jälkeen, kun lasku on saatu tai verrattava maksupyyntö. Mrs. Rula. Ich gleich anknüpfen. Ich... Niin olen samaa mieltä. Pelkään, että tämä direktiivi ei saa aikaan sitä, mitä sen pitäisi, ja varjoesittelijöiltä pyytäisin, että meillä olisi riittävästi aikaa laatia tämä direktiivi uusiksi. En usko, että komissio on tehnyt tässä hyvää työtä. Puhumme nyt näistä 30 päivästä, mutta jos katsomme tätä tarkemmin, silloin on lukuisia poikkeuksia ja se johtaa juuri siihen, esimerkiksi Kreikassa tai Italiassa, siellä on aina ollut myöhästyksiä, siellä ollaan edelleen myöhässä ja tiedetään, miten näitä sääntöjä kierretään. Ja siksi katson, että meidän pitäisi puhua esimerkiksi 60 päivästä kaikille, eikä siitä, että olisi paljon poikkeuksia. Ja tätä pitää nyt pohtia, mitä nämä poikkeukset hyödyttävät meitä, mitä tämä epäselvä oikeudellinen tilanne merkitsee maissa, joissa on jo aikaisemminkin ollut ongelmia. Ja tämähän johtaisi siihen, että direktiivin vaikutus heikkenee ja että puhutaan vain hampaattomasta tiikeristä. Ja myöskin katson, että tämä 5 prosenttia, se kuulostaa aika kovalta, mutta todellisuudessa Funsan on täysin oikeassa. Niissä maissa, jos nyt ajatellaan vaikka Kreikkaa ja näitä ongelmia, silloin 5 prosenttia otetaan heti mukaan näihin summiin ja silloinkaan siitä ei ole mitään hyötyä. Eli De Jongin ehdotus on siksi kiintoisa. Meidän pitäisi miettiä enemmän siihen suuntaan, josta on todella vaikutusta, enkä usko, että meillä nyt on kovin hyvä direktiivi tässä. Ja sitten viimeinen kysymys vielä komissiolle. Eli miksi kaikkia direktiivejä näistä sopimuksiin liittyen ei tähän mukaan? Miksi tämä vuosi, vuoden 2004 direktiivi 17 on otettu pois ja miksi tätä vaikutusalaa on näin supistettu? Kiitoksia. Ihan selkeitä kantoja. Eikä kukaan halua olla paperitiikri. Kusisnek on seuraava. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem udělal eh, jednu věc, kterou možná měla udělat komise na úrovni celé Evropské unie. Já jsem... Ehkä olen tehnyt jotain, jonka komission olisi pitänyt tehdä Euroopan tasolla. Eli olen ottanut yhteyttä pieniin kuntiin, pieniin paikkoihin, myöskin Prahan, ja olen pyyntänyt niiltä lausuntoa näiltä kunnallisliitoilta. Kuuluuko tämä tulkkaus? Niin siis tässä liitossa on laadittu viestintää tällä tasolla. Ja mielestäni on ollut mielenkiintoista kuunnella näitä henkilöitä, jotka joilla yleensä on ongelmia keskenään. Tämä 5 prosenttia olisi ongelmallinen, kun rangaistaan näistä maksuviivästymisistä. Ja aluetasolla tämä on hylätty. Ja tässä on puhuttu, että tässä olisi nyt liikkumavaraa korruptiolle ja muulle. Yleensä julkisviranomaisilla ei ole ongelmia tämän 30 päivän säännön kanssa, mutta ikävä kyllä suurimmat ongelmat syntyvät silloin, kun on yhteisrahoitusta, jossa EU on mukana. Silloin nämä määräajat ovat paljon pidempiä kuin 30 päivää. Tämä oli enemmän kommentti kuin kysymys. Uh, thank you very much. Kiitoksia käytännön ehdotuksestanne tosi vaikuttavaa. Seuraava puhuja Gray. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni kuuluu Funsteinille. En tiedä, äh, väittikö hän, että mitään todellista ongelmaa Euroopan unionissa ei ole, vai liittyykö ongelma pikemminkin vain muutamaan maahan. Voin viitata omaan maahani, jossa äh, maksuviipeet eivät liity 30 tai 60 päivän viipeisiin, vaan useisiin vuosiin. Niin ei pidä sanoa, että ei pitäisi tehdä mitään. lienen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa siinä, että no ajatellaan nyt vaikka julkisia viranomaisia. Jos erityisesti puhutaan velkojen ja velallisen välisestä sopimuksesta, niin ei tässä ole mitään järkeä, kun julkiset viranomaiset tekevät tarjouspyyntöjä tai antavat tarjouksia, eikä kyse ole varsinaisesti sopimuksesta. Täytyypä kuunnella, mitä komissiolla on sanottavanaan tästä velkojan ja velallisen erityissopimuksesta. Ja asia, jota tulisi selventää, on se, että miten määritellään julkinen viranomainen, julkiset yritykset, virastot, vaikka ainoastaan hallitukset ja kunnat, läänit, etc. Alueet, joilla niin ikään meidän tulisi toimia tai joita tulisi pohtia, ovat nämä perimiskustannukset – Erityisesti kun puhutaan PK-yrityksistä, perimiskustannusten tulisi sisältää kaikki kustannukset, joita itse organisaatio ei kata, koska kuten kaikki tietävät, PK-yritysten on todella vaikea kattaa sellaisia kustannuksia samalla tavalla kuin suurten organisaatioiden, joten tätä määritelmää tulisi selkeyttää. Sitten tämä minimikompensaatio siitä sanoisin, että meidän tulisi pohtia 40 euron kysymystä, koska mielestäni siinä ei ole, se, se ei ole kovinkaan järkevä monissakaan maissa. Kiitoksia. Sitten Arias on seuraava puhuja. Ja Barnia Mandelson. Eh, gracias, señor presidente. Eh, bon... Kiitoksia, puheenjohtaja. No, no, haluaisin herättää vähän polemiikkaa sen jälkeen, mistä täällä on puhuttu. Ja haluaisin miettiä, vähän näitä 30 päivän maksuaikoja ja tätä 5 prosentin maksua. 30 päivää, no mielestäni se on oikea määrä, mutta sitten tästä korvauksesta. Mielestäni PK-yritykselle tämä ei ole mikään ratkaisu, vaan silloin pitää saada nämä rahat ja kriisin aikana entistä nopeammin. Eli tämä 5 prosenttia mielestäni on edullisempi pk-yrityksille, mikäli julkistahon olisi pakko käyttää tätä 5 prosenttia, kun se esimerkiksi hankkii pk-yrityksiltä tuotteita. Ja julkisen tahon pitäisi pitää tästä, kun se neuvottelee jonkin rahoitusalan yrityksen kanssa. Mielestäni se olisi yksinkertaisempaa ja silloin olisi vähemmän väärinkäytöksiä ja pk-yrityksen tästä kärsivät kaikkein eniten. Sitten yksi kommentti Vorsanille kofiindustriasta. Tietysti tehdä, tehdä ero pk-yritysten ja suurin yritysten välille lähinnä kompetenssikysymyksistä johtuen, koska pk-yritykset ja suuret yritykset ovat hyvin erityyppisiä. Ja tässä tapauksessa ison ja pienen yrityksen välillä pk-yritys kärsii enemmän. Ja se on aina huonommassa asemassa, kun neuvotellaan sopimuksesta kahden yksityistahon välillä. Ja mielestäni, vaikka ehdottomasti kannatan vapaita neuvotteluita yksityisten tahojen välillä, pitäisi kuitenkin ottaa huomioon silloin, kun laaditaan säädetään lakeja, että pk-yritykset ovat heikommassa asemassa kuin suuret yritykset. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti, edustaja Arias. Barnier, uh, toivotan teidät erityisesti tervetulleeksi ja toivottavasti ette paheksu sitä, että onnittelen teitä Ranskan ehdokkuudesta komissaariksi. Ja olemme iloisia siitä, että olette näin kiinnostunut sisämarkkinavaliokunnan asioista. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja kaunista sanoistanne. Totta kai minä vielä hyvin keskuudessanne. Aion jatkaa täällä tapahtua mitä tahansa hyvin läheisessä suhteessa tähän valiokunta ja parlamentti, niin kuin aina olen tehnyt. Minä haluaisin puheenjohtaja kiittää minäkin teitä ja kollegaa, että tällainen uusi keskustelu on järjestetty tärkeästä aiheesta. Kun ajatellaan tätä käytäntöä, joka ei ole hyväksyttävissä, monet yritykset, varsinkin pk-yritykset, ovat joutuneet hankaluuksiin. Sitä on vielä vaikeampi hyväksyä kriisin aikoina. Totta kai keskustelu on meille tilaisuus antaa tukemme direktiiviesitykselle, todeta myös Barbara Weilerille muuten kiitos tästä laadukkaasta työasiakirjasta. Ja se, että hän on kallistanut korvaansa näille kommenteille, joita itse kukin on esittänyt aikaisemmin useissakin kohdin. Haluaisin kiittää myös asiantuntijoita. No pari kolme seikkaa ottaisin esille erityisesti tästä tekstistä. Ensinnäkin soveltamisala, on vaikea ymmärtää tällaista eroa julkisen ja yksityisen tahon välillä. Me tiedämme varsin hyvin, että suurisyrityksillä on monia painostuskeinoja, toisin kuin paikallisyhteisöillä, jotka eivät ole hyväksy tällaisia maksuja. Toisaalta viittaan tässä terveyssektorin järjestön edustajan puheenvuoroon, että varmastikin meidän täytyy jättää ulkopuolelle tietyt tahot, indikaattorit ja vielä kerran viittaan tässä sairaalapuoleen. Sitten pari kommenttia sanktioista, kuten tekin ja Barbara Vaile totesitte perintämaksuista, kuluista, totta kai on, ne ovat aina samat, oli velan summa mikä tahansa. Ja sitten, kuten Andre Schwab totesi tästä perinnästä, esittäisin kysymyksen, enkä nyt ensimmäisten joukossa, kun on 5 prosentin könttäsummasta ollut puhetta. Se on liian suuri mielestäni. Totta kai pakotteella täytyy olla pelotteen voimaa, ei siitä ole kyse, mutta ei sillä saa sellaisia vaikutuksia, joita ei tässä toivota. Ehkä voitaisiin miettiä toisenlaista järjestelmää. Hän viittasi suhteellisuuteen, ehkä se voi olla myös asteittainen, mutta kiitoksia kuitenkin. And thank you very much. Kiitoksia kovasti, että kunnioititte puheaikaa, kun teistä tulee komissaari, niin ehkäpä olen hiukan hellämielisempi. Manders, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I want to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia ja asiantuntijoita, koska aihe on erittäin tärkeä. Ja mehän puhumme tässä rahoitusjärjestelmistä ja tätä varten tarvitaan tietysti pankkeja. En halua puhua yksityiskohdista, mutta pari kysymystä asiantuntijalle olisi. Ensinnäkin, oletteko sitä mieltä, että on toivottavaa, että ei tarvitse mennä oikeuteen ja käräjöimään ennen kuin saa 40 euron korvauksensa? ja asiantuntijat ja kollegat, jotka ovat puhuneet, ovat puhuneet tasaveroisesta kohtelusta, julkisesta ja yksityistä sektorista, pk-yrityksistä, suurista teollisuuden aloista. Supermarketithan myyvät tomaattinsa jo, ovat myyneet tomaatit jo 50 kertaa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kuljetusmaksu on maksettu. Niin, olisiko paikallaan muuttaa direktiivi asetukseksi niin, että se koskisi kaikkia saman, samalla tavalla? Jos, jos tehdään direktiivi, niin tiedämme, että kun sitä siirretään paikalliseen jäsenvaltioon, niin eh, erilaisia lähestymistapoja on 27. Eh, olisi hyvä, jos olisi asetus ja yksi lähestymistapa. Olisi mukava kuulla asiantuntijoiden näkemys tästä asiasta. Uh, yes, thank you very much. Kiitoksia, tuen täytyy sanoa, että se mitä sanoit pankeista, niin on kiintoisaa, että talous- ja rahasianvaliokunnan kollegathan ovat kiinnostuneita niistä pankkipalveluista, joita julkisviranomaiset tarvitsevat, jotta voivat suorittaa maksuja. Ehkä heidänkin olisi hyvä kuulla tätä keskustelua. Nyt Simon on viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia. samat säännöt koskevat kaikkia jäsenvaltioita, ja tämä nyt oli ihan yksinkertaista. Ja miksi tehdään yksityisen ja julkisen tahan välille ero, jos maksukäyttäytymisessä kuitenkin on samanlaisia piirteitä? Mutta tämä nyt on keskustelun pohja. Ja tänään olemme kuulleet, mitä komission vaikutusten arvioissa on. Siinä ei ole riittävästi tehty tätä eroa. Eli miten niillä aloilla, joilla julkinen taho toimii markkinoilla ja samalla myöskin yksityiset tahot, silloin maksukäyttäytyminen ongelmamaissa on nimenomaan yksityisellä sektorilla. Ja meidän pitää tehdä tämä ero, kun keskustelemme siitä, onko yksi säännöstö tärkeä julkistaholle. Ja monilla aloilla, ja tästähän on puhuttukin, tietysti on myöskin yksityisiä toimijoita, joilla on alihankkijoita, jotka ovat samantyyppisessä tilanteessa kuin julkistaho. Eli täytyy miettiä, miksi komissio katsoo, että vain julkinen taho on otettu mukaan tähän sääntelyyn. Ja tässä ei ole otettu mukaan myöskin yksityisiä markkinatoimijoita. Jos yksityistä tasoa ei oteta mukaan niillä aloilla, joilla julkinen ja yksityinen taho toimivat yhdessä vapaasti ja reilusti ja kilpailevat keskenään. Mielestäni tämä aiheuttaa selkeää markkinoiden vääristymistä. Eli meidän täytyy miettiä, miksi meidän täällä pitäisi miettiä oikeusperustaa, mikäli komissio ehdottaa markkinoiden vääristymistä. Mielestäni Ryyle ehdotti sitä, että laatisimme direktiivin uudestaan ja mielestäni minä olen samoilla linjoilla. Ja samoin kuin kollega, toivottavasti nyt ei ollut mitään väärinkäsitystä, mutta meidän täytyisi miettiä näitä rastilaskuja, joita kansalliset viranomaiset tarkistajat. Ja siinä on puhuttu näiden sanktioiden korkeudesta. Ja sitten ihan oikeudellisesti täytyy tehdä ero myöhästymiskorkojen ja sitten sakkomaksujen välille, koska nämä sakkomaksut eivät ole mitään muita kuin könttäsummina esitettyjä myöhästymismaksuja. Kiitos, että tällä tavalla hienosti veditte lankoja yhteen. No itse haluaisin nyt pyytää asiantuntijoidemme toista ryhmää vastaamaan kysymyksiin ja annan jo kullekin viitteelliset kaksi minuuttia. Tällä tavalla myös komissiolle jää vastausaikaa. Muu väri, olkaa hyvä. Joo, tack så mycket. Ehm, Kiitoksia kovasti. Tässä on nyt käyty pohdiskelu 5 prosentin tiimoilta. Minä Ruotsin näkökulma esitin, ja se on asetettu kyseenalaiseksi. Mä olen ollut samaa mieltä siitä, että se on ehkä liian korkea summa, että siinä voisi olla porrastusta. Sitten kuultiin myös, että mikä on tärkeää, kun on vaikea vuodesta toiseen hoitaa maksatuksia, ehkä on hyvä muistaa, osoittaa, että on myös oikeudellisia toimia, jos ei ja suoritetta. Ja sellainen oikeusjärjestys pitää mailla olla, että voi kääntyä tuomistuimen puoleen tai muun viranomaisen puoleen, että saa tuomion ongelmissa ja saa rahat sitten sitä kautta, jos ei muuten. Sitten olisin sikäli myös samaa mieltä, kun täällä on puhuttu nimenomaan terveyden huollosta. Myös Ruotsissakin on niin, että on paljon yksityisiä toimijoita sillä sektorilla, totta kai myös julkisia. Esitys johtaisi siihen, että tässä syntyisi vääristymä näiden toimijoiden kesken. Julkiset toimijat nimittäin, jos on myöhästymisiä maksussa, niin tulee tämä 5 prosentin painostuskeino. Totta kai viranomaisen täytyy ajoissa maksaa. Vaikeuksia voi tietenkin olla, mutta monesti sairaalapuolella terveyshuollossa on myös virheitä sattunut näissä myöhästymisissä. Uh, äh, Mr. Funstein. Herra Funstein, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Kiitoksia siitä, että voin vielä puuttua muutamiin kohtiin ja ehkä selkeyttää vielä muutamia asioita. Ensinnäkin, no on vaikea vastata nyt kahdessa minuutissa, mutta näistä säännellyistä, jotka ovat voimassa, mitä tulee näihin toimituksiin ja palveluihin, Saksassa on 30 päivän maksuaika sen jälkeen, kuin lasku on todistettavasti toimitettu. Ja siitähän tämä 30 päivän maksuaika sitten alkaa. No, tämä nyt ei ole ongelma varmaan kunnissa. Meillä on enemmän ongelmia eh, rakennuspalveluissa pitää kiinni tästä 30 päivän säännöstä. No sitten tietysti voidaan antaa alennuksia. Ne ovat, niissä on 18 päivämaksuaikaa. Ja sitten loppumaksu. Siihen on kaksi kuukautta aikaa Saksassa. Myöskin sen jälkeen, kun todistettavasti on lasku toimitettu perille. Ja mielestäni tässä 60 päivässä pitäisi pitää, koska olen yrittänyt nyt selittää, kun olemme käyneet läpi näitä asioita, että kunnatkin tarvitsevat hiukan aikaa hoitaakseen näitä maksuja ja kun ne tarkistavat niiden laskujen oikeellisuuden. Sitten kiitoksia näistä neuvoista. En olisi ehkä osannut tätä esittää ihan näin hyvin. Ja mikäli yritykset sanovat, että julkinen taho ei maksa ajoissa, sitten myöskin tämä yritys, joka ei laatinut laskua kahteen vuoteen ja sitten tämä lähetettiin tammikuun lopussa ja maaliskuun lopussa. Se oli maksettu. Eli me pidimme kiinni tästä 60 päivän maksuajasta. Mutta jos olisi voimassa 30 päivän sääntö, silloin myöskin tulevaisuudessa tällaisten maksujen kanssa olisi ongelmia ja silloin pitäisi lisätä tämä 5 prosenttia. Eli palaan vielä tähän argumenttiin. Mitä tulee tähän rangaistusmaksuun? No lähden siitä, että se otettaisiin mukaan budjettiin, mikäli näin kävisi. Me emme nyt tietenkään näin tällä hetkellä tee kunnissa, koska tämä sääntely ei vielä tällä hetkellä ole voimassa. Eli joka tapauksessa meidän täytyy miettiä kompromissia, eli ehkä pidämme kiinni tästä 60 päivästä, tai sitten ehkä kunnilla ei ole ongelmia näiden myöhästymismaksujen kanssa, mikäli kyse on selkeistä tapauksista, ja 60 päivän sisällä näitä maksuja ei ole hoidettu mutta niiden pitää olla selkeitä vaatimuksia ja silloin olen tästä samaa mieltä. Kiitos. Dr. Perth Mögler. Ja, vielen Dank. Mögler. Der Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Valiokunnassa on käsitelty tätä ehdotusta hyvin intensiivisesti ja toivon teille onnea ja kiitän teitä tästä työstä. Aikaisemmat puhujat ovat puhuneet monista asioista, mutta yhteen asiaan haluaisin vielä puuttua. No, tilanteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, mutta tämä liittyy myöskin siihen, millä tavalla eurooppalaiset direktiivit toteutuvat jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy katsoa vähän myöskin komission toimintaa. Ja nyt ei ole kyse pelkästään täytäntöönpanosta, vaan myöskin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Sen pitäisi toteutua paremmin. Tulevaisuudessa näitä asioita tulisi seurata. No, hyviä esimerkkejä, joita tietysti on. Alankomaat, olemme kuulleet kollegoitamme ja muitakin maita on mainittu. Eli siellä ei ole mitään ongelmia 30 päivän kanssa ja toisessa maassa tämä toimii hiukan huonommin. Eli ehkä tässä voitaisiin nyt oppia hyvistä käytänteistä, vaihtaa näitä käytänteitä eri maiden välillä, eri paikallisia aluetasojen välillä. Ja voitaisiin ehkä miettiä, mitä voitaisiin muuttaa, jotta tilanne saataisiin paremmalle tolalle mutta Euroopan tasolla kuitenkin pitää miettiä tarkkaan, mistä säädellään yhteisesti Euroopan tasolla ja missä asiassa pitää sitten ottaa huomioon toisiasuusperiaate, erityisesti jäsenvaltioissa, joissa on jo sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä. Ja mikäli siellä on jo hyviä käytänteitä, ehkä siellä voidaan pitää niistä edelleen kiinni tulevaisuudessakin. Pour de santé, encore une fois, euh... Mitä tulee terveydenhuoltosektoriin, ehkäpä meidän täytyy pohtia, mitä olemme oppineet niiltä, jotka ovat onnistuneet ratkaisemaan tämän ongelman. Täällä puhuttiin Hollannista, muutkin maat, Englanti, Saksa, Pohjoismaat, heillä ei ole tämänkaltaisia ongelmia terveydenhuoltosektorilla. Miten he ovat onnistuneet ratkaisemaan ongelmat? Sitten yksi huomio, joka liittyy näihin vanhoihin lukuihin. Minä viittasin Effectiveness of European Legislation raporttiin. Se on asiakirja, joka on 10 vuotta vanha. Ja lopuksi, mitä tulee tähän 5 prosentin vaikutukseen terveydenhuoltoon monissa maissa, sairaaloissa tulee maksuviipeitä, koska he ovat itse maksuviipeiden uhreja eikä, heillä, eikä niillä ole toimintavaraa eikä neuvotteluvaraa, joten näin on. Uh, now, just looking at the time, I know that the... Niin, ehkäpä ensimmäisen kierroksen asiantuntijat haluavat myös minuutin verran käyttää puheenvuoron vastatakseen muutamiin kysymyksiin, joita esitettiin toisella kierroksella ja näihin julkisviranomaiskysymyksiin. Butters. There was only one question. Kiitos. Oikeastaan yksi kysymys suoraan minulle, Rova Gebhardilta. 5 prosentin könttämaksuun ja miksi minun mielestäni se on suhteeton. Ehkä parempi sana olisi sattumanvarainen kuin suhteeton. Ehkä se pitäisi räätälöidä kuhunkin tilanteeseen huolellisemmin riippuen summista, myöstymisen pituudesta – Mielestäni se on aika sattumavarainen, ehkä se on parempi sana. Oli kiintoisaa kuulla myös julkisviranomaisten edustajia, että se saattaa jopa pahentaa ongelmaa sen sijaan, että korjaisi tilannetta. Ehkä olisi hyvä miettiä tätä tarkkaan. En nyt niele kaikkia julkisen sektorin perusteluja. Ajatus siitä kriisikin vaikuttaa paikallisviranomaisiin totta kai, mutta heidän täytyy vastuunalaisesti toimia – ettei tehdä sopimuksia, joista ei sitten selviydytä. Ihan missä yrityksessä tahansa näin on. Eli täytyy olla varovainen ehtojen kanssa. Kuitenkin täytyy ajatella realistisesti, mitä tällä viidellä prosentilla saattaa olla vaikutuksina. Thank you, Chair. I think that the question of... Kiitoksia puheenjohtaja. Gebhardin kysymys taisi olla komissiolle, eikö niin? Ottaisin esiin yhden asian. Eli me emme pyydä, että tehtäisiin ero suurien ja pk-yritysten välille. Me vain haluamme, että direktiivi laadittaisiin uudelleen niin, että siinä otettaisiin huomioon pk-yritykset. Ja sitten kysymys Jongilta ja Mandersilta, eli mitä vaikutuksia on sillä, että B2B otetaan mukaan. No mielestäni se parantaisi tilannetta erityisesti pk-yritysten osalta – Tietysti aina löytyy aloja, jotka eivät ole tästä samaa mieltä, mutta tämä koskee myöskin maksumyöhästymisestä. Sillä on dominovaikutus kaikkiin muihinkin aloihin, jotka ovat mukana jossain hankkeessa. Ja sitten Mandersin kysymys. Olisiko parempi, että olisi asetus? No, se on hyvä ajatus. Direktiivin etu on se, että joka tapauksessa sisämarkkinoilla pk-yritykset, erityisesti ne, jotka harrastavat vientiä, tarvitsevat selkeitä sääntöjä, jotka ovat samat kaikissa maissa. Kiitos. Minuutti sen verran, että vastaan Gebhardin kysymykseen. Kyllä, mainitsemani tiedot koskevat julkista sektoria. Se on kriittisimmässä tilanteessa. Sen yksityinen sektori on paljon ja maksavat ajoissa. Ei nyt aina ihan ajoissa, mutta 50 prosenttia, 35 prosenttia 30 päivässä tai siitä hiukkasen myöhässä. Mutta yksityinen taho kärsi tästä ensimmäisenä, koska nämä asiakkaat, ensimmäinen asiakko on nimenomaan julkishallinto, ja saavat myöhässä maksut, eivätkä pysty, pysty investoimaan innovaatioon, tutkimukseen, terveydenhuollossa se on keskeistä. Tämä johtaa kilpailun vääristymiseen. Muut kollegat ovat tämän jo maininneet. 25 prosenttia yksityisten yritysten konkursseista, ainakin meidän tietojen perusteella, johtuu maksuviiveistä. 25 prosenttia. En tiedä kuinka paljon on julkishallintoa, jotka menee tässä nurin maksuviivästysten takia. En tiedä, onko sellaisia. Well, I'd like to thank... Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita me ensinnäkin hyvistä esityksistä ja kiitos myös, että vastasitte niin kattavasti kysymyksiin ja oli oikein mukavaa, että olitte täällä. Kiitoksia kovasti. Nyt pyytäisin mm, Rova Brinkmania, joka on komission pääosaston johtaja. Haluan, tiedän, että kysymyksiä on paljon. Tulette vielä myöhemminkin valiokunta, mutta antaisin teille nyt viitisen minuuttia aikaa vastauksiin ja sen jälkeen pyytäisin kahta esittelijää tai la- lausunnonlaatijaa esittämään loppupuheenvuorot ja sitten Weiler saa vielä loppupuheenvuorot. Vartti on aikaa tähän kaikkeen. Ensinnäkin Brinkman, olkaa hyvä. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, au nom de la Commission... Kiitos kovasti komission puolesta. Haluaisin kiittää teitä ja Vaileria aloitteesta, joka vaikuttaa hyödyllisestä. Tämän päivän keskustelu on mielestäni osoittanut, miten erinäisiä näkemyksiä ja käsityksiä on tilanteesta maksuviiveissä Euroopassa ja minkälaisia ratkaisuja pitäisi esittää ja hyväksyä. No, komissio, kuten täällä jo kuultiinkin jossakin puheenvuoroissa, on sitä mieltä, että esitys on äärimmäisen tärkeää tilanteen kohentamiseksi PK-yritysten kannalta varsinkin. Tämä esitys on keskeisessä asemassa myös Small Business Actissa. Se on perustavanlaatuinen lähestymistapa pk-yrityksien kohdalla esittelijän työasiakirja ja puheenvuoron pitäneet ovat esittäneet joitakin huolia. Erityisesti kiinnitti huomioni kolmen seikkaan, kun ajatellaan tätä yhteispäätösmenettelyä, totta kai me olemme siitä samaa mieltä, että täällä sillä olleet kysymykset ovat keskeisiä ja lainsäätäjän täytyy siitä käydä keskustelua löytää ratkaisuja, asianmukaisia ratkaisuja. Ensinnäkin, että on eriytetty kohtelu julkisten ja yksityisten yritysten kohdalla. Komission uusi esitys luo tällaisen eriytetyn kohtelun. Aivan oikeutetusti on tullut esille kysymys siitä, onko oikeutta rajoittaa vapaus, sopimusvapautta, kun ollaan sellaisessa tilanteessa, että mukana on julkisviranomainen ja yksityinen yritys. Totta kai kysymystä voidaan tarkastella eri puolilta. Ensinnäkin oikeudellisesti ottaen perussopimus ja johdettu oikeus tekee jo tällaisen eron julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä. Eli ei tässä ole mitään uutta auringon alla. Tällainen eriytys on tehty ja se on jo olemassa myös esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, tarjouskilpailuissa. Tarjouskilpailudirektiivi esimerkiksi ei koske yrityksiin, yritykseen, vaan se koskee pelkästään julkisviranomaisia. Siis meillä on olemassa tällainen perusta, johon tukeutua. Voidaan siis ajatella, että on oikeutettua arvioida, että joissakin oloissa – voidaan tästä perusperiaatteesta noudattaa. Että haetaan ensinnäkin julkista intressiä tai sitten yksityistä intressiä. Täällä on mainittu muitakin seikkoja. Se, että tilanne on erityisen kriittinen, varsinkin yritysten ja julkisen viranomaisten välillä tilastotiedot, joita meillä on, kuulemiset, mitä olemme tehneet, ovat aina osoittaneet, että nimenomaan siitä kenkä puristaa. Ja me olemme arvioineet, että siihen huolen täytyy vastata. Moni puheenvuoron ja otti sen esille, että tarvitaan erityisiä, erilaisia ratkaisukeinoja. Ja varmastikin on hyvä säilyttää ajatus siitä, että on perusteltua luoda tällainen erityis, erityinen erityinen kohtelu onko kyse sitten yritysten välisestä suhteesta tai yrityksen ja julkisviranomaisen välisestä suhteesta. Olemme kuitenkin pitäneet tärkeänä reagoida siihen, että sisämarkkinoiden kohesio säilyy. Kyse on sisämarkkina-asiasta, oikeusperusta tulee sieltä. Olemme arvioineet niin, että, että on erilaisia käsityksiä Euroopan unionissa maksujen suhteen, niin se liittyy siihen, miten yritykset osallistuvat tarjouskilpailuihin. Periaate on säilytettävä, se on tärkeä, ja maksuviiveet ovat siis hyvin merkittävä este sille, että yritykset voivat osallistua eri maissa tarjouskilpailuihin. Toisin sanoen on erittäin tärkeää, että suojataan sisämarkkinoita siten, että meillä on tiukkoja sääntöjä välttääksemme tällaiset maksuviiveet julkisviranomaisten osalta. Siis ei tilanne pelkästään kriittisempi tällä sektorilla, vaan selvää on myös, että on olemassa erityyppisiä perusteluita, varsinkin liittyen sisämarkkinoiden hyvän toimintaan, sen perustelemiseksi, että haluamme toimia tällä lailla näin. Tässä on erinäisiä perusteluita, nyt ei ole aikaa niitä seikkaperäisemmin käsitellä. Me pitäydymme siinä ajatuksemme siitä, että tällainen erottelu täytyy säilyttää. Sitten toinen kysymys, 30 päivää julkisviranomaisten kohdalla ja sitten vastaavat sanktiot. 30 päivän aikaraja mielestäni on jo monessa jäsenvaltiossa käytössä. Jos se yhdessä maassa on mahdollista, niin kai sen pitäisi olla mahdollista toisessakin jäsenvaltiossa. Me olemme maininneet Ison-Britannian, Kymmenessä päivässä maksetaan siellä Ranskassa, 30 päivää on raja, useimmissa maissa, Saksassa on alle 30 päivän. Useimmissa tapauksissa se on mahdollista, sitä jo sovelletaan, olemme sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää pitäytyä 30 päivän periaatteeseen. Se on keskeinen peruskivi esityksessämme sitä paitsi on hyvä muistuttaa, että elvytyssuunnitelmakin nimenomaisesti mainitsee, että julkiset rahoitus hoitaisivat laskut kuukaudessa. Sen sijaan otin huomioon totta kai tämän 5 prosentin tiimolta syntyneen huolen. Sanotaan, että se on sattumanvarainen, suhteeton. On totta kai hyvä kuulla tarkkaan, mitä täällä sanotaan. Pitää paikansa, että me haluamme kannustimen näille julkisviranomaisille maksaa ajassa mutta sen täytyy olla totta kai realistinen tämän sanktion. Me totta kai mietimme tätä siitä näkökulmasta, mitä on esitetty, ja tämän toisenkin lainsäätäjän on hyvä miettiä, kuten heillä Barnia toti, että se on suhteellinen, ehkä porrastettu. Meillä on konkreettisia esityksiä tehtykin, että löydettäisiin tasapainon esitys tähän ongelmaan. Ja kolmas esitys, julkiset sairaalat, olisiko vielä aikaa? ja muut julkiset terveyspalvelut. Olemme tietoisia siitä, että sairaaloiden kassanhoito on hankalampaa. Ehkä tulot ovat jossakin samanlaisissa hyvin sattumanvaraisia, ei välttämättä saa tukia toimintaansa kuin ehkä hyvin myöhään, tai sitten muut palvelut hoitavat maksatukset. Totta kai tilanne on huono joitakin toimittajien kannalta, mutta nyt on vain mietittävä, onko oikein, että toimittajat joutuvat uhriksi tilanteessa, että julkisten sairaaloiden sisäinen toiminta on huonosti järjestetty tai rahoitus ei toimi. Olemme sitä mieltä, että olisi sopiva, että tukijärjestelmien tehokkuutta tai sisäistä organisaatiota mukautettaisiin rahoitustarpeisiin sairaaloissa. Mä haluaisin myös palauttaa mieliin, että enemmistö, valtaenemmistö valituksista, joita komission on tullut liittyen maksuviipeisiin, koskevat nimenomaan julkisia sairaaloita. No niin, puheenjohtaja siinäpä. No, no enpä pitäytynyt, meni yli. Olen pahoillani. No, I was very generous to you because what you... Olin kovin antelias teidän suhteenne, koska se mitä sanoitte oli tärkeää ja suureksi avuksi meille. Nyt hiukan loppupuheenvuoroja esittelijöiltä ja lausuntojen laatijoilta. Jos Di Angelis ja Baltzare haluaisivat esittää hyvin, hyvin lyhyet kommentit, jos vain sopii, ja pistämä kellon tikittämään. Kuka aloittaa? Telegram. Juu, puheenjohtaja, ihan lyhykäisesti. Mielestäni olisi hyvä, että suunnitelmassa laajennettaisiin myös kuluttajia. Se olisi toivottavaa, että siellä olisi myös sanktioita myös se olisi välttämätöntä mielestäni. Sitten tässä enimmäkseen kannetaan huolta, mitä vaikutuksia direktiivillä olisi, ja alueiden edustajan sanoo vain, että on hyviä seurauksia. Täytyy miettiä, entä niitä maita, jotka täällä on mainittu, jossa on vain vähäisiä kielteisiä esimerkkejä, eikä niiden osuus markkinoistakaan ole kovin suuri, ehkä noin puolet kaksi täsmennystä. En sulje pois mahdollisuutta, että meillä on erilaisia porastettuja aikoja, mutta olisi hyvä välttää, ettei ole poikkeuksia suurissa määrin erityistilanteissa. Tämän lisäksi, jotta saadaan aikaan tasapaino siinä, että on mahdollisuuksia, toisaalta myös sitten sopimusvapaus, ajatellaan myös yritysten vaatimuksia, voidaan miettiä muita määräaikoja, jos on mennyt yli 30 päivänä. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin nopeasti. Tässä on käyty hyvää keskustelua, on esille tullut moninaisia kysymyksiä. Ehkä edellyttää, että meidän täytyy seikaperäisemmin miettiä tätä tekstiä, varsinkin komission tekstiä, mikä on tavoite, nimittäin 35 2000 vuodelta oleva direktiivi ei ole ratkaissut ongelmia josta nyt keskustelemme, kaksi kysymystä, jotka ovat mielestäni erimmäisen tärkeitä. Minäkin haluaisin mahdollisimman vähän poikkeuksia. Tämä on erittäin tärkeää. Tarvitsemme varmoja, tiukkoja sääntöjä, ovat välttämättömiä tästä näkökulmasta. Toiseksi, varsinkin nämä aikarajoitukset tai kiireellisyys ruveta soveltamaan määräyksiä. Sitten kuluttaja-aiheesta Voimme varmasti tätäkin käsitellä tarkemmin, mutta se ei ole mitenkään erityisen ratkaiseva nyt tässä aiheessa. Meidän ei pitäisi tähän mitään muuta lisätäkään, muuta kuin että olisi hyvä perustelisimme ratkaista nämä ongelmat pk-yritysten kannalta kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Haluaisin kiittää molempia lausunnon laatijoita siitä, että meitä vaikutitte tähän kuulemistilaisuuteen. Odottelemme teidän ähm, valiokuntien työn tuloksia. Ja nyt antaisin puheenvuoron kovasti työtä tehneelle Estelle Valerille. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä kuuleminen oli erittäin mielenkiintoinen. Eri kantoja oli kiintoisaa kuunnella. Ja ensinnäkin haluaisin tehdä kohteliaisuuden komissiolle. Ja on hyvä, että se on nyt puuttunut tähän asiaan ehkä pari vuotta liian myöhässä, mutta komissio kuitenkin on oikein tehdessään näin. Ja sitten komission vaikutusten arvioinnissa ja muissakin vaikutusten arvioinneissa, joita olen käynyt läpi, brittihallitukselta, monilta järjestöiltä, maksujen viivästyminen on todellinen ongelma Euroopan unionissa ja myös jäsenvaltioissa. Ja tällä hetkellä on tämän erityisen absurdia, koska jotkut suhdanneohjelmat ovat ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Se, mistä tullaan keskustelemaan ensi viikolla varjoesittelyiden kanssa, on kolme kohtaa. Ensinnäkin vaikutusala, soveltamisala. Olen saanut tukea sille, että kummatkin, nämä kummatkin direktiivit tulisi ottaa mukaan, siis numerot 17 ja 18, ja myöskin yksityissairaalat tulee, ei, eivät tule mukaan, koska ne maksavat joka tapauksessa ajoissa, emmekä halua myöskään syrjää kunnallisia sairaaloita. Tulevaisuudessa ehkä näin tulee tapahtumaan. mikä nyt vielä on epäselvää, enkä ole saanut komissioltakaan vielä selkeitä vastauksia sen suhteen, miksi business to business ala ei ole otettu mukaan. On selitetty, miksi kunnallistasolla tällaiset säännöt ovat mahdollisia, mutta miksi sitten yksityissektorilla, jota ei ole otettu mukaan, eli tässä on nyt vähän jotain epäselvää. Mielestäni myöskään kuluttaja ei tule ottaa tähän mukaan. Mielestäni se nyt ei ole ajankohtainen kysymys. Ja sitten toinen asia, josta keskustelimme varjoesittelijöiden kanssa, liittyvät näihin sakkoihin. Kuten hollantilainen kollega sanoi, ehkä meillä pitäisi olla joku vähän älykkäämpi järjestelmä näiden sakkojen osalta, joka toimisi myöskin tehokkaammin, mutta tietysti sakkoja tulee olla. Mikäli minkälaisia rangaistuksia ei ole, siis kaikki on sitomatonta, niin kuin säännöt vuodelta 2000. Sitten kolmas asia liittyy tähän 30 päivän määräaikaan. Se kuulostaa aika tiukalta, mutta jos käy läpi tätä direktiiviä, ja jos ja kollega oikeudellisesta asioiden on oikein, eli niin tässä on useita porsaan reikiä. Eli on monia tapoja käyttää opt-outia. Ehkä tämä nyt ei kaikille käynyt selväksi, millaisia opt-out-mahdollisuuksia on, mutta niitä on liikaa. Näitä tulee käyttää suuripiirteisesti, Tietysti perusteltuja poikkeuksia on, ja mielestäni eurooppalaisten kuntien pitää voida saada poikkeuksia, mutta ne pitää perustella. Sitten Manders puhui asetuksesta. Jos kansalliset perinteet ja erityispiirteet otetaan mukaan, no sitten asetus ei enää ole mahdollinen. Ja se olisi siis sääli. Tästä voidaan puhua. Esimerkiksi Saksassa olisi mielenkiintoista, että meillä olisi menettely, eri tuomioistuinten ja kauppakamarien välillä ennen kuin mennään tuomioistuimeen. Ja muissa maissa on sovittelumenettelyitä suurissa sopimuksissa. Ja niitä yritetään sovitella ennen kuin mennään tuomioistuimeen. Ja tästä haluaisin pitää kiinni. Eli asetuksen kanssa tämä ei enää olisi mahdollista. Sitten hyvät käytänteet. No meidän täytyy katsoa joka puolelle, mutta ei kuitenkaan ole riittävää se, Rova Brinkman, että sanotaan, että B2Btä ei oteta mukaan, koska siellä on eri sääntöjä, esimerkiksi mainoskampanjoita. No se ei kyllä riitä. Eli haluaisin jotain vähän sitovampaa tästä aiheesta. Ja myöskin siksi, että meillä on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Hollannin esimerkki ja sitten tämä brittiesimerkki, ne ovat mielenkiintoisia naming ja shaming järjestelmiä myönteisessä mielessä – Eli kun jokin yritys maksaa ajoissa, se voi mainostaa sen avulla itseään. Se on tärkeää. Mutta kulttuuri tulee muuttumaan. Sen nyt vielä haluan todeta tähän päätteeksi. Ja näin täytyykin tapahtua. Olemme nimittäin todenneet, että tietyt kulttuurit EUn sisällä, ehkä enemmänkin etelässä, mutta ei pelkästään etelässä, kummallakin alalla maksetaan huonosti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ja esimerkiksi Suomi, siellä kummallakin alalla maksetaan ajoissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Eli tässäkin tätä kulttuuria pitää tarkastella vähän tarkemmin. Ei ole automaattisesti niin, että uudet, hiukan köyhemmät jäsenvaltiot Keski- ja Itä-Euroopasta maksaisivat huonosti. Se ei, ole paikka, se ei pidä paikkaansa. Eli meillä on vielä paljon työtä edessämme. Ja aikataulusta sanoisin, että tietysti tämän kuulemisen jälkeen meidän täytyy hoitaa tämä direktiivi ajoissa kuntoon, koska se on jo venynyt yli kaksi vuotta yli aikataulun. Meidän täytyy toimia nopeasti, mutta myöskin oikeudellisten asioiden valiokunta on otettava mukaan tähän yhteistyöhön. Alun perinhän me emme pysty pitämään alkuperäisestä aikataulusta, eli 19. päivä käännöksille. No, meidän täytyy vielä keskustella kahden muun valiokunnan ja varjoesittelijöiden kanssa. Eli pari, kolme, neljä viikkoa tähän vielä ehkä menee, jotta voimme komission kanssa käydä kunnollista avointa keskustelua ja selittää vielä kesken olevia kysymyksiä. Uh, well, I'd like to, uh... Itse haluaisin eh, kiittää Barbara Weileria siitä, että hän on ollut tämän prosessin eh, kärjessä. Ja haluaisin myös kiittää kaikkia eh, kollegoita siitä, että ovat näin energisesti osallistuneet. Ja kiitän myös tulkkeja siitä, että meni vähän yli aikaa. Nyt lopetta- lopettaisin tämän kuulemistilaisuuden ja palaamme tänne kello 15. Meillä on koko iltapäivän täydeltä työtä, erityisesti komission esitys, joka liittyy liittyy kuluttaja-akiin valvonnan noudattamiseen. On erittäin tärkeää, että me kiinni pidämme silmällä noudattamisen valvomista. Kiitoksia, kokous päättyy.